Okay, everybody, if you could take your seats, we will, we will commence. No niin, voisitteko käydä paikoillenne, aloitamme. Esitän esityslistaa hyväksyttäväksi. Puheenjohtajan ilmoitukset siirretään huomiseen, että me emme sitten keskuspankin pääjohtajalta syö aikaa. Tämä, voidaanko tämän muutoksen höystämänä hyväksyä esityslista. Kukaan ei näytä vastustavan. Meillä on useampi pöytäkirja tässä hyväksyttävänä. No voinpa lukeakin sen tästä teille. Niin, tiedän, että Pöytäkirjan luonnokset valiokunnista ovat ainoastaan englanniksi teidän kir- äh, paperipinoissanne. Uskon, että on tärkeää, että tämän päivän pöytäkirjaan kiinnitämme tämän 22 valiokunnan kokouksesta. Ehkä meidän täytyisi sitten nähdä näiden käännökset tulevien päivien aikana tuolla webisivulla, mutta pyydän, että 1. heinäkuuta, 10. syyskuuta, 24. syyskuuta, 26. syyskuuta, 10. lokakuuta, 15. lokakuuta, 22. lokakuuta, 18. marraskuuta, 15. marraskuuta ja 19. marraskuuta hyväksyttäisiin. Ne on varmaan teille kaikille jaettu. Kukaan ei vastusta, joten se siitä. Ja puheenjohtajan ilmoitukset siis huomiseksi. Ja nyt sitten saan toivottaa tervetulleeksi tänne jälleen kerran Mario Dragin. Hän on useinkin täällä vieraanamme. Me kuulemme hänen ensin 10 minuutin alustuksen ja sen jälkeen käytämme sitten tuota uutta formaattia, eli viisi minuuttia jokaiselle kysymys- ja vastausosastolle. Jos puhutte lyhyesti, niin voi saada sitten vielä jatkokysymyksen, jos on sitten vain puolesta minuutista, niin silloin voi vaan esittää jonkun kannan, mutta ei enää lisäkysymystä. Me onnistuimme tämän tässä aika hyvin komission jäsenen kuulemistilaisuudessa, joten koitetaan onnistua tässä rahapoliittisessa keskustelussakin. Katsotaan. Näin varmaan sitten saamme eniten tietoa asiasta. Niin, Mario, annan sinulle nyt kymmeneksi minuutiksi puheenvuoron. Honorable members of the Committee on Economic and Monetary Affairs. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät Ekon valiokunnan jäsenet, on hienoa olla jälleen täällä parlamentissa teidän valiokuntanne edessä vaihtamassa mielipiteitä vuoden 2012 suhteen. Tämä vuosi ei ole ollut helppo. Tämä on ollut helppo jona euroalueen jäsenmaiden välisiä suhteita on koeteltu, mutta myöskin tämä on ollut vuosi, jona pitkän aikavälin näkökulma liittyen talous- ja rahaliittoon on alkanut muotoitua. Tänä vuonna tämä näkemys on alkanut muuttua teoiksi, ottaen huomioon tärkeät muutokset Euroopan unionin hallinnossa vuosi päättyy positiivisissa merkeissä. Aloitamme pitkän aikavälin vision toteuttamisen Euroopan unionin jäsenmaiden hallitukset ja toimielimet ovat tehneet todellisia edistysaskelia talous- ja rahaliiton suhteen ja meillä on lopultakin ECOFINissä yksi mielisyys yhden hallintomekanismin toimeenpanon aloittamisesta. Haluaisin onnitella teitä nopeasta yhden hallintomekanismin käytön yhteisen valvontamekanismin käytön suhteen. Tämä on erittäin hieno päätös, joka on oikea-aikaisesti saatu tehtyä. Näin me pystymme täydentämään talous- ja rahaliittoa. Tämä on selvä osoitus siitä, että euroalueen jäsenmaat ovat valmiita sopimaan päätösvallan jakamisesta, kun olosuhteet sitä vaativat. Hiljattaiset sopimukset ovat valtava askel vakaata eurooppalaista talous- ja rahaliittoa kohti yhteisen valvontamekanismin luominen on käänne kohta nykyisten haasteiden taltuttamisessa. Yhteinen valvontamekanismi tulee lisäämään pankkisektorin nauttimaa luottamusta koko euroalueella. Se tulee auttamaan pankkien välistä lainanantoa ja lainavirtojen kulkua, joka vaikuttaa konkreettisesti talouteen. Euroopan vakausmekanismin tekemä pankkien uudelleen pääomittaminen sen ohella yhteinen valvontamekanismi tulee vaikuttamaan siihen, että velka, valtion velkojen pankkien noidankehä ratkeaa. Toivon, että nämä päätökset saadaan nyt toimenpantua nopeasti. Sen jälkeen, kun tarpeellinen asetus on saatu hyväksyttyä keskuspankki tulee aloittamaan valmistelevat toivot niin, että yhteinen valvontamekanismi voidaan toteuttaa aikataulussa, jota lainsäätäjät ovat kaavailleet. Tämän päivän alustuksessani toisin lyhyesti yhteen talous- ja rahaliiton tilanteen ja tämän jälkeen tulen käsittelemään erityiskysymyksiä liittyen rahapolitiikkaan ja taloushallintoon ja tulen vetämään yhteenvetona kantani prioriteetteihin vuoteen 13 pitkän aikavälin vision toteuttamiseen talous- ja rahaliiton suhteen. Edellisen kokouksen jälkeen EKP ei ole muuttanut pääkorkotasoja korkotaso on tällä hetkellä 0,75 prosenttia. Ja marginaalinen äm, lainakorko 1,5 prosenttia. Liittyen ei-standardi poliittisiin toimiin, hallintoneuvosto päätti joulukuussa, että kaikki uudelleenrahoitustoimit tehdään kiinteällä korolla ainakin vuoden 2013 heinäkuuhun asti. Keskipitkän aikavälin haasteet ovat yhä merkittäviä. Toisena vuosi neljänteksenä vuonna 2013 vaikuttaa siltä, että heikkouksia yhä esiintyy, vaikkakin eräiden hiljattaisen tutkimusten mukaan – on merkkejä siitä, että vakautta on onnistuttu luomaan markkinoilla. Kotitalouskysyntä on yhä heikkoa ja pankkien tulokset heikkoja ja tämä vaikuttaa investointien tasoon. Me odotamme, että talouden heikkous tulee jatkumaan myöskin ensi vuonna hyvin hiljattaisen elpymisen merkeissä. Se tulee tapahtumaan vuoden loppupuoliskolla. Tämä elpyminen tulee syntymään globaalin kysynnän kasvun myötä ja sen myöntä, että luottamus markkinoihin kasvaa. Kaikki nämä asiat tulevat vaikuttamaan kulutukseen ja investointiin ja päätöksiin niitä koskien. Inflaatio euroalueella on yhä laskenut 2,5 prosentista lokakuusta 22 prosenttiin marraskuussa tulevaisuudessa todennäköisesti inflaatio taantuu yhä. Tämän tulisi tukea käytössä olevien pääomien määrää. Kun tarkastelemme hintojen kehitystä, ne ovat euroalueella yhä linjassa ja vastaavat läheisesti inflaation tasoa. Ne ovat alle, mutta lähellä kahta prosenttia. Kun tarkastelemme useiden kuukausien aikana tapahtunutta kehitystä, kun otamme huomioon erityis tilanteet. Tilanne on ollut hyvin tasainen monilla alueilla, euroalueella. lainanantotilanne on yhä vakaa. Tämä heijastelee jatkuvaa talouden heikkoutta. Nyt voisi mennä ensimmäiseen valitsemani aiheeseen, nimittäin rahapolitiikan ja talouden hallinnan suhteeseen. Keskustelut, jotka ovat johtaneet yhteisen valvontamekanismin luomiseen, ovat nostattaneet kysymyksiä siitä, kuinka rahapolitiikka va- vastuun ja talouspoliittisen hallinnan vastuun voitaisiin jakaa. Viime vuosina monet keskuspankit ovat hyvistä syistä ottaneet valvontaroolin. 14, 17 kansallisesta pankista euroalueella käyttää valvontaroolia ja näin tekevät muualla maailmassa monet keskuspankit globaalinen finanssikriisi on johtanut siihen, että keskuspankkien ja talousvalvonnan side on yhä läheisempi. Esimerkiksi Englannin pankki tulee valvomaan pian äh, markkinoita tämä valvontarooli on vahvistunut. Tämä myöskin heijastaa sitä, että rahapolitiikan ja talouden valvonnan rooli on erityisesti tärkeä kriisiaikoina. Ei ole sattumaa, että historiallisesti ensimmäiset keskuspankit olivat valvovia pankkeja, jotka valvovat muita pankkeja. EKPllä on tarkkoja periaatteita lainatoiminnassa, jotta voisimme varmistaa, että rahapolitiikka ja talouden valvonta pidetään erillä. Voisin antaa esimerkkiä. Ensinnäkin EKPn osallistuminen talouden valvontaan ei vaikuta millään tavalla meidän päätehtäväämme hintojen vakauden valvontaan. Se ei vaikuta objektiivisuuteen itseensä eikä se vaikuta inflaatiotason valvontaan siihen, että se on alle ja lähellä 2 prosenttia. Toisekseen valvonta neuvosto tulee olemaan talouden valvonnan keskuksena. Se tulee johtamaan aluetta, joka on hiukan suurempi kuin euroalue, jos kuten toivomme useat maat, jotka eivät tällä hetkellä ole euroalueen jäsenmaita, päättävät liittyä tähän yhteisen valvontamekanismiin. Kolmannekseen rahapolitiikan ja talousvalvonnan erottaminen tulee erityisesti ottamaan itsenäisen analyysin roolin näissä molemmissa rooleissa. Tämä tulee nojaamaan vahvaan hallintoon. Me tulemme luomaan menettelyjä, jotka takaavat sen, että ero on toimiva ja selkeä. Tässä me seuraamme kansainvälisiä parhaita käytänteitä kun nämä kaksi tehtävää erotetaan. Se on tärkeää, mutta on kuitenkin tosi asia, että vahvempi talouden hallinta valvoo rahapolitiikkaa. Antaisin tässä kaksi esimerkkiä. Jos talouden vakautta ei ole, tavan ty- tavalliset rahapoliittiset toimet, esimerkiksi vaihdon ja korkojen valvonta, menettävät vaikutusvoimaansa. Vakaa järjestelmä voi hyötyä vain siitä, että siirrytään pehmeästi tähän talouden valvontaan. Toisekseen talouden kattava valvonta voi tarjota vipuvoimaa ja tämä voi aiheuttaa inflaatiopaineita pitkällä aikavälillä. Makroekonomisia epätasapaino-ongelmia ratkaisemalla voimme vahvistaa makrotaloutta ja vakauttaa hintoja. Rahapolitiikka tulee olemaan uskottavaa ja suuntautuu vakauteen. Näin se pyrkii saamaan markkinoiden luottamuksen – luottamuksen vakaaseen valuuttaan. Tämä tulee vakauttamaan markkinoiden oletuksia, vähentämään volatiliteettia. Me olemme aloittaneet sisäisiä pohdintoja kaikista näistä kysymyksistä yhdessä keskuspankkien kanssa ja me olemme valmiina aloittamaan muodolliset valmistelutoimit heti kun laillinen puitteisto on hyväksytty. Nyt voisin mennä toiseen tämän päivän aiheeseen, nimittäin todelliseen talous- ja rahaliittoon. Tämän vuoden keväänä kolmen vaikean taloudellisen vuoden jälkeen tuli selväksi, että euroalue tarvitsee yhtäpitävää pitkän aikavälin visiota talous- ja rahaliitolle. Huhtikuun kuulemisessa me keskustelimme tämän tyyppisestä visiosta. Se heijasteli aikaisempia valiokunnan keskusteluja kasvusopimuksen ja finanssipoliittisen sopimuksen osalta. Tämän jälkeen on saatu aikaan hyvin paljon edistystä. Kesäkuussa Eurooppa-neuvosto oli hyvin tärkeä pirstan pylväs toimet, jotka eivät olleet vielä näkyvissä vuotta aikaisemmin, saatiin mukaan esityslistalle tai niistä päätettiin. Yhteinen valvontamekanismi on hyvä esimerkki tämän tyyppisestä toimista. Viime viikolla Eurooppa-neuvosto teki lisäaskelia Euroopan talous- ja rahaliiton täydentämistä kohti. Tämän tyyppiset syvälliset rakenneuudistukset ja haasteet ovat olleet erittäin tärkeitä ja ne ovat mukana neuvoston loppupäätelmissä. EKPn näkökulmasta tässä on kaksi pääprioriteettia vuodelle 2013. Ensinnäkin meidän tulisi parantaa talousliiton toimintaa. Liialliset epätasapainot euroalueella ovat aiheuttaneet epätasapainoa koko talous- ja rahaliittoon. Emme salli tällaisen tapahtuvan uudelleen. On rohkaisevaa, että tasoitusta on nyt tapahtunut. Esimerkiksi palveluiden ja tavaroiden viennit ovat nousseet 27 prosenttia Espanjassa vuoden 2009 jälkeen ja 14 prosentilla Irlannissa, 22 prosenttia Portugalissa ja 21 prosenttia Italiassa. Nämä neljä maat ovat myöskin kokeneet kasvua työvoiman hinnan osalta. Talouskasvu kantaa hedelmää lyhyelläkin aikavälillä. Kansalaisten sama hyöty voi olla ja tulee olemaan suurta. Tämä on oikea polku. Meidän tulisi, hallitusten tulisi pitäytyä sillä, mitä me voisimme tehdä Euroopan tasolla, että voisimme tarjota tälle prosessille vielä enemmän lisätukea. Ehdotetut euroalue maiden ja Euroopan unionin toimielinten väliset sopimukset ovat lupaava merkki, jos ne yhdistetään hyvin suunniteltuun puitteistoon, joka liittyy talouden tukeen. Ne osallistuvat näihin rakenneuudistuksiin ja parastavat kilpailukykyä. Ideaalitilanne olisi se, että me keskittyisimme niihin maihin, joissa kilpailukyvyn haasteet ovat suurimpia. Niiden tulisi tunnistaa rakenteelliset pullonkaulot kilpailukyvyn tiellä ja keskittää ponnistuksensa niihin toimiin, jotka poistavat tämän tyyppiset pullonkaulat. Tämä loisi selvän linkin uudistusten ja kilpailukyvyn kasvattamisen välillä, mikä on tärkeää kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. markkinoiden, työmarkkinoiden toiminta on välttämätöntä, jotta kasvu voisi tapahtua talous- ja rahaliiton sisällä. Tämän vuoksi on hienoa, että komissio tulee ensi vuonna tekemään systemaattisen arvion työ- ja tavaramarkkinoissa. Tämä teki mahdolliseksi arvioida, ovatko nämä markkinat täysin yhtä sopivia vaatimuksiin, joita meillä on talous- ja rahaliiton edistyksen suhteen tässä. Tavara- ja työmarkkinat joutuvat tarjoamaan mahdollisuuden siihen, että voitaisiin sopeutua muuttumaan globaaliin taloustilanteeseen ja turvata korkea työllisyyden taso. Toinen prioriteetti vuodelle 2013 EKPn näkökulmasta on talousunionin päätöksen saaminen tarkoitus on toteuttaa toimia, jotka koskevat pankkeja, jotka eivät ole elinkelpoisia. Tämän tyyppinen mekanismi tulee tekemään mahdolliseksi pankeille epäonnistua hallitulla tavalla. Kilpailukyvyn tukeminen ja kasvun ja työllisyyden tukeminen on toisaalta ja kattavan puitteiston luominen toisaalta ovat avain prioriteetteja vuodelle 2013. Tämä valiokunta on aina ajanut kunnianhimoisia eurooppalaisia ratkaisuja taloushallinnon alalla Euroopassa ja minä luotan siihen, että tulet jälleen kerran olemaan tärkeässä roolissa kun saatamme tätä työlistaa eteenpäin ja kun haluamme hyväksyä tarpeellisia ehdotuksia. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Right, well we're now going to move. Kiitokset. Nyt siirrymme kysymyksiin ja vastauksiin. Tiedän, että Marion täytyy lähteä tasan puoli kuudelta, joten älkää ylittäkö tuota viittä minuuttia. Nämä ovat koordinaattorin antamat ohjeet, joten jos kysymyksenne on liian pitkä, niin myös joudun sitten vastauksen katkaisemaan. Eli ensiksi EPPn puolesta Pablo Zalba, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset äh, Mario Rakille siitä, että tulitte tänne taas. On ollut hyvin vaikea vuosi mutta on päästy askelin eteenpäin. jo sanoittekin, että tämä talousvakaus ja rahaa liittokysymys ei ole ollenkaan helppo. Espanjassa on indikaattoreita, jotka näyttävät asioiden suht paranevan. Politiikka on jo vähän parantunut ja työkustannukset ovat laskemassa ja jo sanoittekin, että vuoden 2009 suhteen tuo vienti on kasvanut 29 prosentilla ja jos ajattelemme ulkopuolisia, ulkomaisia yrityksiä, jotka, ne ovat, jotka eivät riipu sisäisestä lainanannosta, ne ovat toteuttamassa suuria investointeja ja ne ovat tietysti moottorina ja PK-yritykset eh, ovat moottorina ja ne tarvitsevat, eh, tarvitsevat sisäistä lainaa ja niillä on ollut vaikeuksia eh, sekä työpaikkojen luomisessa, mutta erityisesti ihan elossa selviämisessä. Eli nämä yritykset paljonkin myös joutuvat kärsimään maantieteellisestä sijainnistaan, ja se on täysin sisämarkkinaperiaatteita vastaan ja myös tuottavuutta vastaan. Mitä voitaisiin tehdä rahapolitiikassa, jotta voitaisiin tämä, tätä tilannetta vähän pyrkiä parantamaan? Kiitokset. Well, indeed, things are progressing in, in... Niin asiat ovat Espanjassa etenemässä ja muissakin äh, stressitilanteellisissa maissa. On myös totta, että luottovirat ovat hiukan hidastuneet. Nämä kaksi in the, in the system, uh, but this ma. Olemme syöttäneet rahajärjestelmään kahteen otteeseen, mutta se ei tunnu löytävän tietään talouteen on kaksi puolta tähän luottojen kehityksen. Toisaalta on luottojen tarjolla olo. Jos me ajattelemme tätä pitempiaikaista rahoitusoperaatiota, esimerkiksi pankit ovat voineet saada rahoitus siksi, että niitä puuttui rahoitusta. Mutta toisaalta me laajensimme tätä kollateraalista puitetta niin, että monet pankit näissä stressimaissa, kuten Espanjassa esimerkiksi, niillä on runsaasti saatavissa rahoitusta, joita on saatavissa tämän pitempiaikaisen rahoitusoperaation puitteissa. Mutta kuitenkaan ei ole investointeja eikä ole kulutusta, ja se vaikuttaa myös siihen, että luottovirrat ovat hidastuneet. Mitä EKP voisi tehdä tässä hyväksymällä sen, mitä me katsomme tällaisiksi lisäluottovaatimuksiksi, joita äh, pankit voivat esittää. Olemme tehneet tällaisen tasapainoisen päätöksen tehdäksemme parhaamme, jotta tämä lisälikviditeetti löytäisi tiensä talouteen, sillä jos äh, pankit lainaavat, silloin voivat ottaa myöskin sen tällaisena kollateraalina ja äh, viedä sen ECP. hen Tämän lisäksi on hyvin vaikeaa tehdä paljon muuta, koska sääntelymme tämä kysyntää, niin on tehdä muuta. Siinä sanoakseni, että luottamus siihen, että mikä on nykyinen tilanne rahapolitiikassa, uskon, että sen hyvät vaikutukset tulevat löytämään tiensä talouteen. Nämä ovat viimeisimmät arviot, joita EKP on tehnyt, että elpyminen alkaisi eh, ensi vuoden toisella puolella. Okay, right. Uh, now for the S&D. Ja sitten äh, S. Demarit, Elisa Ferreira. Kiitokset Draghi siitä, että tulitte tänne tänään kokoukseemme. Kiitos tästä keskipitkän aikavälin suunnitelmasta, pankkilikviditeetin kehittämisestä ja valtion velan käsittelystä. Ilman näitä koko talousunioni olisi varmasti kaatunut tyystin. En kuitenkaan ole samaa mieltä reaalitalouskäsityksestänne ja sen kehityksestä. Ja tämä johtuu siitä, että euroalue on edelleenkin lamassa. Täällä on 25 miljoonaa työtöntä, alijäämät yli, vain kasvavat, eikä parannusta näy. Onko teidän mielestänne mahdollista samalla reseptillä nyt pärjätä? Pärjä, pärjä, selviämmekö me tästä johdonmukaisesti? Onko tämä vain pelkää ideologiaa? talous on kutistumassa. Sille, sille tarvittaisiin nyt lisää varoja se on, tämä on tilanne kaikissa suurimmassa osassa valtioita, ainakin nykypäivän Portugalissa on suuri vaara, deflaation vaara. Ja minä haluaisin nyt tosiaankin kuulla niistä valtioista, jotka kuuluvat tämän ohjelman piiriin. Eikö näitä ehtoja täytyisi tarjota kaikille samoja. Eli jos ajattelemme sitten EKPtä, niin voiko nämä edut ja sen, jota on saatu aikaan hyvä, hyvä tuossa maassa, eikö sitä voitaisi palauttaa tuolle maalle? Kiitoksia. Thank you. Um, let... Kiitos. Ensinnäkin kiitoksia ystävällisistä sanoistanne, mutta minä pidä unohtaa, että tätä asiaa että tämä fiskaalis, finanssisopimus, ne kasvusopimuksen puhuttiin ensimmäisen kerran täällä tässä äh, kokoonpanossa, joten haluan kiittää ekonvaliokuntaa niistä keskustelusta, jotka ovat jo olleet näiden käsitteiden alkulähde. Mutta kuitenkin sanoisin nyt palattakseni teidän kysymykseenne. On ollut tarvetta tällaisen finanssisopeuttamisen, ei se ole mitenkään äh, perusteetonta. Huomattavaa edistystä on tähän mennessä syntynyt, joten se, että jos mentäisin tässä taaksepäin, se olisi vahingollista uskottavuudelle, jota tähän mennessä on rakennettu. Silloin valotettaisiin uudestaan alusta. Se olisi loputon prosessi. Tämä on EKPn näkemys. Meidän pitää katsoa asiaa pitkällä tähtäyksellä ja ajatellen sitä, mitä edistystä on saavutettu ja uskottavuutta on saatu aikaan, niin mikä tahansa epäröinti tässä on päinvastaista kuin mitä pyritään ajamaan, sijoittaisi korkeampaan korkoasteeseen, se johtaisi tällaisen kielteisen kierteen uudelleen käynnistymiseen. Elisa ja Thank you, Mr. Draghi. I'll speak in English to make it quick. Kiitoksia. Herra Draghi, puhun nyt englantia, että tämä menisi nopeammin. Kukaan ei sano, että palaisimme taaksepäin, eikä kukaan sano, että me jonkinlaista kuria harjoittaisi, mutta minä vain väitän, että tämä on liian pitkälle menemään, maksaa liikaa ja aikataulu on liian kireä. Kun talouskasvu taantuu, laillinen teksti, six-pack, tekee mahdolliseksi toimia pehmeästi. Meidän tulisi toimeenpanea tätä, sillä jos me 130 miljardia euroa haluamme leikata, voimme tehdä tämän tässä aikataulussa ehkä 80 tai 85 miljardia. Meidän tulisi nyt seurata aikataulua, sillä kaikki nämä kerrannaisvaikutuksia koskevat arvioinnit ovat vääriä. Ihmiset eivät enää luota tähän lääkkeeseen. Ja poliittisesti tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. En nyt halua unohtaa kuria ja pelata, palata taaksepäin, mutta meidän täytyy ajatella tuloksia. Be very short in answering this. Niin vastaan tähän lyhyen niin minkäänlaista kasvua ei ollut myöskään aikaisemmin. Tämä ensiksi ja sitten toiseksi en itse asiassa vastannutkaan tähän EKP Profit-puoli, niin EKP ei päätä tästä, vaan jäsenvaltiot päättävät, koska EKP jakaa ne jäsenilleen eli keskuspankkijärjestelmälle ja sitten ne tekevät päätökset, antavat ne omille hallituksille, jotka lopulta päättävät, mitä näillä rahoilla tehdään. Kiitoksia. Niin Elisa ylitti tuon viisi minuuttiansa. Sitten Aldeen puolesta Silvi Kiitos puheenjohtaja. Niin haluaisin esittää teille kysymyksen kansanvallan tilanteesta ja legitiimisyydestä. Siitä puhuttiin kesäkuun neuvostossa. Se oli aika heikko, heikosti esillä Van Rompäin tekstissä. Ja jos nyt ajattelen vaikkapa EKPtä näissä kysymyksissä, niin mitä mieltä olette? Oletteko te yhtä pettynyt kuin minäkin? Tämä ei ole ollenkaan mikään pikku asia, että se vain sitten olisi asiakirjojen lopussa. Ehkä pitäisi kuitenkin kuitenkin sanoa jotain nyt tästäkin demokratiasta. Minä esimerkiksi voisin ottaa seuraavan. Minua huolestuttaa kovasti nämä sopimus nämä sopimukset. Tässä on kyse nyt politiikasta, jota, jota, jota, jossa päätetään yhdessä demokraattisesti ja politiikkaa sitten päätökset, sen päätökset kaikkia koskevat niin teille ollaan siellä juuri tarjoilemassa kahviakin. No joka tapauksessa eh, nämä sopimukset, eh, joita, sitoumukset, joita neuvosto e-, esittää, mielestäni menevät kyllä yhteisömenetelmän ulkopuolelle. Kiitos. Critical moment, coffee's just arrived. Kaskas tämä nyt juuri kahvi saapui tähän kriittisellä hetkellä. No, in one sense I think eh, the old... Niin, kaikki nämä ovat tulleet askelia eteenpäin. Minä pidän näitä tällaisina toimenpiteiden osalta virstanpylväinä. Siinä on pyritty vakauttamaan Euroopan rahaliittoa. Samaan aikaan olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että prosessin täytyisi kulkea käsi kädessä demokraattisen vastuun, demokraattisen legitimiteetin kanssa ja yhteistyön Euroopan parlamentin kanssa täytyy jatkua. Want to come back, Sylvie? Silvi, haluatko palata tähän asiaan? En halua, tämä riittää. Right, uh, uh for the ECR. Ja ECR, Dergian Epping. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja. Median mukaan Bundesbankin asianajajat ovat nähneet, että nämä pankkiunionisuunnitelmat suunnitelmat Äh, eivät ole oikeusperustan tukemia. He myöskin sanovat, että selkeyttä puuttuu näistä valvontamandaateista äh, ja myöskin sen tehtävistä, joka tarkoitus olisi helpottaa EKPn toimintaa uutena talouden valvonnan äh, elijänä. Ja ilmeisesti Bundesbankille tämä on hyvin tärkeä kysymys ja siksi minä haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on. Kiitoksia. Thank you. Um, procedural... Menettely perusta. Bundesbankin äh, asiat ovat hyviä asianajajia, mutta myöskin Euroopan neuvostolla ja komissiolla on omat asianajansa, samoin myöskin Euroopan keskuspankilla ja kaikilla ovat eri vivahteet siinä, miten he näyttävät vihreää valoa ajatellen sitä, miten vakaa tämän SSMn äh, oikeudesperusta on. Mitä itse substanssiin tulee, meidän kaikkien on muistettava, että EKP tässä on tavallaan passiivisessa asemassa. EKP ei ole luonnostellut tätä EKPn oikeudellinen luon lausunto oli pelkästään lausunto muilta kannalta katsottuna. Me siis emme ole, me olemme siis passiivinen subjekti tässä. Me olemme vastaanottavalla puolella, mitä tähän tulee. Meidän arviomme on, että sanoisin taloudelliselta näkökannalta, toimenpiteiden kannalta, myöskin oikeudelliselta kannalta, koko tämä malli on merko vakaa. Me pystymme saman aikaan tuloksia ajoissa tämän valvontamekanismin osalta. Dirk, do you want to come back? Haluatko palata tähän vielä? Selvä. Tässä edetään hyvin vihreiden puolesta Philip Lamberts. Welcome back in Brussels. Uh... Puheenjohtaja, tervetuloa takaisin tänne Brysseliin. Tämä lienee toinen kotiinne. No tuosta valvontamekanismista vastuusta euroalueella. Sehän on jakamaton, eli tässä on kyse yhdestä tekijästä, joka voisi, saattaisi olla te. Ja me tiedämme tuon neuvoston päätöksen, eli tässä tarjotaan päätarkastusmatkat kansallisille tarkastajille, mutta EKP voi kutsua kenet tahansa paikalle. Miten tyytyväinen olette tähän järjestelmään? Me varmasti olemme sama, sama, samaan tavoitteen miehiä, kun ajattelemme pankka, pankkiunionia eikä kahta pankkiunionia. Ja sitten EKPn tehtävä, uskon voivani arvata vastauksenne tässä Muutamat ovat sanoneet, että jos muutetaan inflaatiotavoitteita, niin se ei ehkä ole ainoa keino EKPn toimia. Ja jos ajattelemme kasvua ja työllisyyttä, niitäkin tarvittaisiin varmaan ja haluaisin kuulla vastauksesi, vaikka ehkä sen voi jo arvata. On the first point, I completely agree with you. Kiitoksia ensimmäisessä asiassa. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Tämä askel pyrkii varmistamaan sen, että meillä on yksi pankkijärjestelmä. EKP tulee valumaan kaikkia euroalueen pankkeja. Tästä huolimatta se tapa, jolla tämä valvonta tullaan toteuttamaan, on erilainen. Se riippuu pankin koosta. Luvut, joita on sopimuksessa esitetty, puhuisivat 130 tai 150 suoravalvonnan alaisesta pankista ja loput olisivat sitten välillisesti valvonnan alla. Me olemme vielä kaukana siitä, että me olisimme tarkasti sanoneet, mitä tämä suoravalvonta ja epäsuora tai välillinen on. On tietenkin selvää, että kansallinen Valvonta on tärkeää molemmissa, sekä suorassa että epäsuorassa. Se, mitä tuo tapahtumaan, on se, että neuvosto tulee ehdottamaan, että valvonnan tiukkuus olisi suurempaa ja suurempaa, mitä suurempaksi pankki muuttuu ja päinvastoin, että kansallisen valvonnan rooli olisi suurempi pienien pankkien kohdalla sitä suurempi ja pienempi. Mutta kaikki pankit tulevat tästä huolimatta olemaan näiden äh, säädösten ja tämän säätelyn alaisia ja tämän yhden sääntökirjan, jota keskitetysti hallinnoidaan. EKP tulee pitämään hallussaan vallan puuttua mihin tahansa sen alaisen pankin toimintaan ja myöskin EKP voi tai tulee voimaan pyytämään tietoa millä tahansa pankilta. Lehdistössä joissakin yhteyksissä tänään on sanottu, että tämä saattaisi aiheuttaa pankkijärjestelmän sirpaloitumista, mutta minä en ole tätä mieltä, en ole samaa mieltä. Toiseen kysymykseen vastauksena. Tiedän, mihin viittaatte. Gaanin kohdalla, mutta tiedätte, että hän puhuu toisenlaista institutionaalisista lähtökohdista lähtien. Äh, mandaatteja on erilaisia, ei vain vakaus, mutta myöskin kasvu ja työllisyys ja niin edespäin. Ja tämän vuoksi minä pitäisin tätä saman teeman variaationa – keskuspankin, jolla on enemmän kuin yksi tehtävä mandaatissa. Kiitoksia. Haluatko palata tähän nopeasti? Believe. Niin, ensimmäisestä kysymyksestä. Uskotteko, että tässä on vaara siitä, että pankit pyrivät, pääsevät tuosta 30 miljoonasta, miljardista eroon? Huolestuttaako tämä teitä vai ei? Really, because... Ei ei juurikaan, sillä jos tarkastetaan tilannetta tällä hetkellä, pankit eivät voi välttää rajaa. Kansallinen valvontaviranomainen valvoo kaikkien pankkien tilinpitoa. Ei tämä tule muuttumaan siksi, että me siirrymme toisenlaiseen valvontajärjestelmään. Pankkeja tullaan valvomaan kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten Marisa Matias Guesta. Kiitokset. Kiitos äh, Dragille siitä, että tulitte tänne. Joko teillä on kuulokkeet korvillanne. Niin, kiitokset Dragille siitä, että saavuitte taas kokoukseemme. Minä tahtoisin esittää teille muutaman kysymyksen. On totta, että teidän puheenne oikeastaan ei muutu, vaikka kuinka vaikeaa olisikin puhua unioni, rahoitusunionissa, mutta tästä solidaarisuudesta, pankkiunioni, siitä sanoitte hyviä asioita, mutta jos se epäonnistuu, niin eikö silloin se johdonmukaisuuskin kaadu? Ja sitten nämä pelastusoperaatiot, sanoitte, että ne toimivat hyvin, mutta itse asiassa jos ajattelemme pelastusoperaatioiden tavoitteita, ovat hyvinkin poikkeavia toinen toisistaan, eivätkä nekään toimi, joten jos sanoo, että tämä on menestysaskel, niin ehkä se oikeasti, niin ne täytyisi esittää meille uusi muoto, mutta tässä on vain eri variaatioita samasta. Sitten te puhuitte viennistä, siitä, että vienti on hivenen kasvanut Portugalissa ja muissakin valtioissa, jotka kuuluvat tähän erityisohjelman piiriin, mutta se liittyy muihin tekijöihin, e- e- e- esimerkiksi strategisiin suhteisiin Brasilian kanssa. Ja tämä toki sitten puolestaan työllisyyskehitykseen. Eli nyt me, meidän tä, me täytyy saada vastaus tähän. Hinweise, dass sie leiser spricht. Wir verstehen die Übersetzung nicht, wenn sie so laut brüllt. Kollega tulisi puhua hitaammin. Me emme nyt kuule tulkkausta. The microphone's being... Olikohan tässä nyt mikrofonin kanssa ongelmaa? Olen pyytänyt mikrofoneja mikrofonin ääntä vähän hiljentämään. Oli hyvin hankalaa kuulla. Koita puhua, puhua vähän hitaammin. I'll, I'll do it not so loudly. No, pyrin aloittamaan uudelleen. Niin siis pyrin nyt toistamaan sen, mitä sanoin jo. Eli olen iloinen siitä, että olette täällä, mutta haluaisin esittää seuraavat kysymykset. Ensiksi kysyisin sitä, että on totta, että kaikissa näissä vaikeissa kysymyksissä puhuja keskeyttää. Yeah, okay. <laughs> so, third time. <laughs> I hope that it works now. No sitten kolmatta kertaa. Niin, kiitos siitä, että tulitte tänne ja halusin esittää seuraavat kysymykset kaikissa vaikeissa kysymyksissä, joissa olet tullut tänne puhumaan meille, niin muistan, että aina eh, unionin instituutiot ovat epäonnistuneet solidaarisuudessa ja se on totta mutta todennäköisesti myös pankkiunionissakin, koska tästä ei vo, entä sitten jos tämä täysin sitten romahtaa, niin ei minkäänlaista solidarisuusmekanismia ole ja kaikki ovat taas kaukana toisistaan. Ja toiseksi haluaisin miettiä tätä pankkitukikysymystä. Aina tulet tänne ja siitä, että puhuttu, sanot, että tämä, tässä on nyt jo tilannetta arvioitu, mutta eh, alijäämät ja ylijäämät ovat edelleen täysin hallitsemattomissa. Minkälainen korvausresepti te, korjausresepti teillä on, on, ja sen pitäisi olla tärkein tavoite? Ja jos ajatellaan esimerkiksi vientiä, vienti esimerkiksi Portugalissa on hivenen kasvanut, mutta, mutta kauppa taas liittyy myös tuon tuonnin vähentymiseen pikemminkin kuin viennin lisääntymiseen. No niin, No niin, tähän meni kolme minuuttia 42 minuuttia, joten Mario, sinun on puhuttava nopeasti. Thank you. On, on the first thing, I mean the first... Kiitoksia. Tämä ensimmäinen osa kysymystä, kyllä. Yhteisellä valvontamekanismilla on kaikki mahdollisuudet olla tehokas. Nyt haaste on todellakin sen toimeenpanemisessa. Meidän tulee tehdä töitä tämän parissa hyvin kovasti, mutta meidän tulisi pohtia sitä, että tämä on ensimmäinen pankkiunionin askel. Meillä on vielä kaksi muuta jäljellä. Yksi niistä on ratkaisumenettelyn luominen ja ensi vuonna komissio tulee eh, tekemään ehdotuksen siihen liittyen. Ja kolmas on mahdollisesti pitkällä aikavälillä eh, eurooppalainen takausjärjestelmä. Solidaarisuuden luominen järjestelmään liittyy siihen, että riskit jaetaan. Riskin jakaminen vaatii luottamusta. Ja yhteinen valvontamekanismi on yksi niistä välineistä, joita me tulemme käyttämään, jotta voisimme kasvattaa luottamusta, luottamusta pankkeihin, riippumatta siitä, mihin ne, missä ne sijaitsevat. Toinen osa että kysymystä on oikeastaan mielipide eikä kysymys. Te sanoitte, että alijäämät ovat hallitsemattomia. Eivät ne ole. Meidän mielestämme sulta edistystä on tapahtunut tosiasiat osoittavat, että edistystä on tapahtunut. Time is up. Niin, aika on nyt jo loppunut, eli eh, kumpikaan ei pysty enää tätä jatkamaan. Nyt Sampo Terho. Thank you, Madam Chair. Mr. President. Herra pääjohtaja, on käyty paljon keskustelua siitä, mitä eri rooleja EKPllä voi olla. Te esititte avauspuheessanne myöskin jotakin kommentteja tästä. Nyt EKP EKPn on tehtävänä olla vastuullisena toimijana rahapolitiikassa, on myöskin pankkien valvojana. Kun on selvää, että pitäisi olla tehtävien jako henkilöstön puitteissa, miten tämä tulee toimimaan pääjohtajan osalta? Onko teillä ollut tilaisuus suunnitella siitä, mitä, mikä tänne henkilökohtainen rooli ne tulemaan, tai se toimistotehtävä, joka teillä tällä hetkellä on, miten se tullaan organisoimaan uudessa EKPssä? Onko mahdollista ylipäätään, että yksi henkilö voi olla vastuussa molemmista tehtävistä, vai miten te tulette organisoimaan tämän tulevaisuudessa? But, uh, it's not me who's gonna take... Kiitos, ja minä olen se, joka ottaa tästä vastuun. Tulee täysin erillinen elin, joka on valvova valvontaneuvosto, jolla on oma puheenjohtajansa, varapuheenjohtajansa, ja se tekee päätöksensä hyvin riippumattomalla tavalla, riippumattomalla verrattuna neuvostoon. Tämä haluamme pitää tällä tavoin, koska päätavoite EKPllä on pitää, ylläpitää hintatavakautta. Joten tämä on yksi niistä piirteistä, joista muistan, kun puhun julkisesti tästä kehityksestä, minä mainitsin tämän. Tuleepa tästä mitä tahansa, sen pitää olla monia asioita ja sen varmistamista, että rahapolitiikka ja valvonta pidetään selkeästi erillään toisistaan. Back with another. Ovat lisäkysymyksellä. Uh, thank you very much. Now, uh, No niin, ja sitoutumattomista ei liene kukaan, joten Marian Täisen kansanpuolue. Dank u wel, eh, voorzitter. Eh, meneer Draghi als rapporteur voor Kiitoksia puheenjohtaja, puheenjohtaja Draghi. Yhteisen valvontamekanismin esittelijänä esitän teille muutamia kysymyksiä. Tämä ei varmastikaan ole mikään yllätys. Kuten monet kollegat, olen hyvin tyytyväinen tähän johtopäätökseen. Luulenpa, että tämä kuulokeongelma tässä nyt on. Puhun englantia ja toivon, että ymmärrätte minua englanniksi. Okay, try again. Try. Go ahead. We'll start, yeah. again. start again. Aloita vain uudelleen. Probiira. Noin. Voitte kyllä puhua hollantia. Ei ole mitään ongelmia. Ä- älkää... Jatkakaa vain. I know. Okay. Yeah. Try Maikko, nog opnieuw proberen? Niin, Minä yritän uudelleen. Täällä taisi olla ongelma kuulokkeissa. Ja, dank aan de tolken. Um, als rapporteur voor het SF. Kiitoksia tulkeille. Olin yhteistä valvontamekanismia koskevan mietinnön esittelijänä ja siksi minulla on muutamia kysymyksiä, kun olette täällä maininnut olevanne tyytyväinen siihen, että meillä on yksi valvontamekanismi, niin minäkin olen hyvin tyytyväinen siihen. On tärkeää, että meillä on yksi mekanismi ja että valvontaelin on EKP ja että tämä valvontaelin voi antaa kansallisille valvontamekanismeille yleisiä ohjeita, mutta nämä ohjeet voivat olla vain yleisluontoisia. Tietyissä tilanteessa meillä voisi olla yhdelle kansalliselle viranomaiselle annettavia ohjeita, erityisohjeita kansallisia, mutta tämä ei ehkäpä ole tyydyttävää. Tämä olisi puute järjestelmässä. Meillä tulisi olla mahdollisuuksia ratkaista tämä yleisellä tasolla. Sitten toisekseen Tämä toimeenpano on hiukan viivästynyt. Me kaikki toivoimme, että järjestelmä olisi toiminnassa ensimmäinen tammikuuta, mutta se tulee olemaan toiminnassa ensimmäinen ma- maaliskuuta 2014. Ja minä kuulin, että keskuspankki ei ollut valmis ja siksi tätä jouduttiin viivästyttämään. Jonkin tyyppinen lausake oli mukana liittyen siihen, että jos keskuspankki toteaa, ettei se ole valmis, toimeenpano saattaisi venyä jopa tämän ensimmäinen maaliskuuta 2014 jälkeiselle ajalle. Pitäisikö meidän pelata sellaista tilannetta, että te ette ehkä ole valmiita, vai onko tämä ihan ylimääräinen lisäys tänne tekstiin? Kiitoksia. Let me first thank you and you. Ensiksi kiitokset sinulle ja ryhmälleen hyvästä työstä. Se varmasti auttoi työssämme myöhemmin. Niin tässä nyt tuli kaksi kysymystä käytännössä, eli siis ähm, nämä ohjeet, yleiset ohjeet ja yksittäiset ohjeet. EKP voi antaa yleisohjeita äh, kansallisille tarkastajille ja valvojille. Ja äh, me emme usko, että tässä on kyse mistään suurista esteistä, koska osa ohjeista tietysti on yleisiä, mutta sitten me voimme antaa jollekin pankkiryhmälle tai pankkikategorialle ohjeita. Ja kun puhumme ohjeista, niin on hyvin vaikeaa itse asiassa nyt antaa mitään ohjeita ilman jotain, ilman valtaa johonkin tiettyyn eri yksittäiseen pankkiin. Jollakin on ongelmia sitten, eh, jotka pitää ratkaista eri tavalla kuin vaikka jotkut tietyt yleisohjeet, joten tämä on suuri kysymys toki. Ja sitten toiseksi tämän mm, vakaus valvontamekanismin voimaantulo. tulo ja aikataulu on tärkeää saada se valmiiksi nopeasti, mutta vielä nopeampaa hyvin. Vielä tärkeämpää on tehdä se hyvin. Ja nyt on kulunut vuosi siitä, kun tuo neuvoston asetus hyväksyttiin, joten arvioimme, että voisi olla kyse 2014 maaliskuusta, jos neuvoston asetus tulee voimaan ja kolmikantaneuvottelut saadaan päätettyä, niin se voisi tulla siis maaliskuussa voimaan, mutta on toki totta, että me olemme siirtymässä nyt uusille vesille joten on syytä pitää joustavuudesta kiinni siinä tapauksessa, että sitä tarvittaisiin eh, odottamattomien esteiden ilmetessä. Me emme saa unohtaa, että tämä hanke saattaa nyt eh, tarvita kansallisia valvojia, esimerkiksi tietoa, tilanteita, tarvita, tarvitsemme lainsäädännön uudistuksia ja sen sekaisia. Kaikki monet päätökset vievät kauan aikaa, mutta uskomme, että vuosi riittäisi Kiitokset. Haluatko Marian palata tähän? Another question. Ehkä palaan asiaan toisella kysymyksellä. Michael, whether you really before the entry into force of uh, the SSM. Mutta ennen kuin yhteinen valvontamekanismi tulee voimiin, tarvitaanko tätä todellakin vai voiko se olla jotakin, mitä tehdään aikaisemmin ja pitäisikö meillä olla sitten myöskin tätä varten varoja? What is said about timing? Niin, aikataulusta sen verran, että EKP kiinnostaa toki kovasti saada tämä SSM-toimintaan mitään nopeammin. Me olemme varovaisia kuitenkin ja siksi esitin nämä kannanottoni. Ja tästä yhteisestä valvontamekanismista olisi tietysti hyvä saada nämä molemmat täytäntöön pantua samaan aikaan yhdessä. Tuo yhteinen valvontamekanismi on toki merkittävä, hyvin merkittävä, koska se auttaa meitä selviämään pankkien vararikoista mutta se ei aja meitä käyttämään veronmaksajien varoja eikä myöskään tuhoa maksujärjestelmän päävakautta ja molemmat tapahtuivat tässä talouskriisissä. nämä vararikot ajoivat juuri näihin samoihin lopputuloksiin ja käytimme sitten tähän veronmaksajien rahoja ja maksujärjestelmä horjui, joten meillä täytyy olla yhteinen valvontamekanismi voidaksemme vararikkoja hallinnoida. Se on hyvin monimutkainen tehtävä erityisesti, jos ajattelemme eri pankkeja, jotka sijaitsevat eri maissa ja siksi me, ne, ne ovat eri pankkilainsäädännön johtamia, joten meidän täytyy tutkailla tätä lainsäädäntöpuolta ja sen jälkeen katsoa, onko meillä rahaa ja mikä on tuo itsenäinen viranomainen, mutta kaikki, toivomme, että nämä kaikki saataisiin samaan aikaan hyväksyttyä. Kiitokset. Kiitos. Ja sitten kansanpuolue Werner Langen. Äh, niin, pääjohtaja, minä olen aina pitänyt teidän työtänne myönteisenä. Ja nyt pankkivalvonnan osalta, kun sanoitte, haluaisitte, että se koskee kaikkia pankkeja, ja siinä minä kyllä näen melkoisia ongelmia. Kysyisin, minkälaisia säädösten muutoksia tarvitaan perussopimuksessa, artikla 127, joka on keskuspankin perussäännössä. Siinä ei ole pankkivalvonta ja 25 toinen kappale, siinä on selkeä sopimuksen muotoilu, samat sanamuoto kuin perussopimuksessa, niin siinä ei ole tätä valvontaa suinkaan ylipäätään suunniteltu. Ja herra Salpa kysyi sitä, että EKP rahamarkkinaongelmia on käsitellyt 20 miljardilla eurolla. Tämä on vaikuttanut eri tavoin kuin on suunniteltu, koska Etelä-Euroopan pankit eivät ole antaneet luottoja eh, investointoihin, vaan tämän korkoon vuoksi ovat ostaneet valtion äh, paperi, äh, lainapapereita. Ja siksi italialaiset, kreikkalaiset ja espanjalaiset pankit ovat 99 prosenttisesti äh, niiden velkaantuminen on kasvanut, tämä ei ole vähentynyt, joten tämä, johtaa, tämä voi, ero, joka on ollut pyrkimys siihen, että pyrittiin rottamaan pankit ja valtiot, se ei ole onnistunut. Miten tämä voidaan ylipäätään tehdä silloin, kun neljä, neljä kuudesta johtokunnan jäsenestä on mukana valvontaelimissä? No, let me, uh, just let me... Niin, aivan haluaisin korjata tämän viimeisen kohdan. Ei ole totta. Ei ole totta. On suunniteltu, että tässä johtokunnassa olisivat kansalliset valvojat ja EKPn jäsenet, mutta siis 17 plus EKn jäsenet, jäsenet jota on neljä, plus euron alueen ulkopuoliset edustajat, jotka haluavat liittyä tähän mukaan, joten ei ole niin, että EKP tulee kertomaan kansallisille valvojille, miten heidän tulee toimia. Toinen asia, jonka mainitsitte, liittyi siihen, että äh, näitä pitempi, pitemmittä aikaisia rahoitusoperaatioita käytetään äh, valtion joukkovelkirjojen nostamiseen. Niitä on käytetty siihen, että että kyllä, että pankit ovat tietysti saaneet likviditeettiä näiden toimien kautta. Ensin ovat kuitenkin maksaneet uudestaan omat velkakirjansa. Täytyy muistaa, että 220 miljardia euroa pankkien velkakirjoja lankesi tämän alkuvuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, joten tämä oli eh, toimi, jolla vältettiin kriisi, ja sitten ne myöskin ostivat eh, valtion velkakirjoja. Tässä oli syytä keskustella toisena hetkenä, mutta voitaisiin kysyä, voita, olisiko voitu estää se, että pankit ostavat valtionvelkakirjoja ja pakottaa ne luotottamaan taloutta. Vastaukseni on aina, että periaatteessa, kun ihmiset sanovat, että pankki pitäisi pakottaa antamaan rahaa talouteen, ja ihmiset, jotka sanovat, että pitäisi varmistaa, että pankit eivät osta hallituksen velkakirjoja, ja pyydetään, että EKP tekisi jotain, mitä se ei voi tehdä. EKP ei voi tehdä pankeille, mitä pankit tekevät rahallaan. Mutta se, että pankkeja pyrittäisiin ohjaamaan, antamaan varoja taloudelle, siinä olemme tehneet huomattavia asioita laajentamalla äh, vakuuksia ja se, että vaatimusten laajentaminen johtaa siihen, että mitä enemmän pankit lainaavat, sitä enemmän vakuuksia niillä on rahoittaa EKPn myötä minusta olemme tehneet tässä hyvin paljon. Muut ohjelmat, joita on pantu toimeen, joita muut keskuspankit ovat panneet toimeen, eivät näytä toimivan. Tai ainakaan näytä toimivan täysin. Mutta jos katsotte, miten, miten mutkikasta tämä on, mikä ohjelma tahansa, joka kertoo, mitä pankkien tulee tehdä omilla rahoillaan, mitä se sisältää sellaisella alueella, jossa on 17 maata, niin kuin euroalue. Jos me sanomme pankeille, että annamme teille rahaa, lainaamiselle rahaa vain, jos lainaatte sitä eteenpäin talouteen. Silloin on parempi sitten katsoa, onko se totta. Ja kuten juuri opimme, meillä on 6000 pankkia euroalueella, tai ainakin 850, jotka marras, maaliskuussa tulivat lainaamaan tästä pitempiaikaisesta operaatiosta rahaa, joten mikä tahansa mutkikkuus, joka tähän liittyy, on, on hyvin vaikea asia selviytyä. Sitten oikeudellinen perustaa. Minä en ole asianajaja. Minä täytyy luottaa muihin asianajajiin. Jos muut asianajat sanovat, että on riittävän vakaa oikeus perusta, että voidaan jatkaa eteenpäin, niin silloin niitä täytyy tehdä. Täytyy katsoa sitä, miten ne lukevat artiklaa 127 kohta 6. Tai minä en nyt tässä tee muuta kommentteja luota, vain siihen, miten arvioin, muut ovat tehneet. Uh, Kiitos niin oikeastaan olen Langenin kanssa samaa mieltä siitä, miten saadaan rahaa reaalitalouteen, koska keskuspankit aikaisemmin pystyivät ohjaamaan muita aika hyvin. Kaikki pankit implisiittisesti saivat takeensa ja keskuspankki eh, nyt pystyi pelastamaan ne. Mutta nyt sitten demarit, Antolin Sanchez Presedo, kiitos puheenjohtaja. Niin onnittelisin EKP sen tuloksesta tältä vuodelta ja laajemmasta perspektiivistä talous- ja rahaliitolle. EKP osallistuu tähän perspektiiviin sinänsä institutionaaliseen työhön se ei välttämättä osallistu yhtä paljon. Eli miten EKP voi saavuttaa kasvu- ja työllisyystavoitteet esimerkiksi? Miten näihin luottositoumuksiin päästään? Esitän seuraavat kysymykset niistä maista, jotka voivat käyttää tukeanne niille on annettu tietyt ehdot keskuspankin interventioita varten. Ja kysyisin tuosta suorasta uudelleenpääomittamisesta. Käsittääkseni tämä on tuossa yhteisessä valvontamekanismissa mukana. Entä sitten jäsenvaltiot, joilla on tällaisia selkeitä ongelmia, miten keskuspankki niitä pystyy valvomaan? Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, tämä on ollut hyvin vaikea vuosi. Jos palaamme taaksepäin ja tarkastelemme sitä, mitä EKP on tehnyt tämän vuoden aikana, meidän täytyy tehdä sellainen johtopäätös, että EKP on ollut erittäin aktiivinen. Me laskimme kolme kertaa korkoa. me teimme kaksi pitempi pitkäaikaista rahoitusoperaatiota. Ja olemme tehneet monia ponnistuksia jo ennen heinäkuun päätöksiä. Me olemme vaikuttaneet toimintaan ja seurannut inflaation muutoksia ja inflaation seuraa. Meidän täytyy tarkastella taloutta ja nämä ovat asioita, jotka vievät aikaa. Tämä nykyinen tilanne heijastelee hyvin paljon sitä, kuinka paha rahoituskriisi oli, joka oli kehittymässä viime vuonna nämä kaksi pitempiaikaista rahoitusoperaatiota äh, auttavat meitä välttämään vielä vakavamman tilanteen. EKPn rooli ei ole painostaa hallituksia äh, toimimaan tai luomaan ohjelmia. Hallitukset ja kansalliset viranomaiset tietävät paremmin, koska heidän tulee toimia, jos heidän tulee toimia. Sitten pankkien uudelleen pääomittamisen suhteen päätös on se, että pankkeja voidaan suoraan ESMstä äh, uudelleen pääomat äh, vain, jos ne ovat äh, tämän ähm, vakausmekanismin seurannan alaisia. Eko Fin on tehnyt näihin toimiin liittyen päätöksen ja EKPn rooli ei ole määritellä näitä seikkoja. Kiitoksia. You finished? Yeah. Joko päätit kysymyksesi, sitten siirrymme eteenpäin. Corin Fordman Call. Yes, uh, thank you very much. Kiitos, herra Draghi. Minun kysymykseni koskee edistystä, jota on saavutettu siinä, että saamme talousjärjestelmän ja oikeille raiteille. On selvää, että teidän uusi torvenne basuka SSM tulee olemaan hyödyllistä ajatellen markkinoita, vaikka sitä ei edes käytettäisi. On selvää kuitenkin, että poliitikkojen täytyy toimia. Te puhuitte eh, kesäkuun Euroopan neuvoston tuloksista, että ne ovat hyvät Korostit, tarvitaan lisää edistystä siinä, että talousarhaliittoa pyritään saattamaan täydellisemmäksi, mutta kun katsotaan neuvoston johtopäätöksiä, edistys näyttää olevan aika epäselvää. Ja ajatellen tätä väliaikaista rahoitustukea, puhutte alkupuheessanne siitä, että niitä ei, siis niitä ei lakaa lainkaan neuvoston johtopäätöksessä. Minun kysymykseni kuuluu, onko EKP valmis, ovat olosuhteet oikeat käyttää tätä uutta välinettä? Te olette puhuneet, että OMTtä voidaan käyttää jäsenvaltioiden pyynnöstä, mutta liittyykö se myöskin jonkinlaiseen uudistusohjelmaan tai sopimukseen, kun sitä voidaan käyttää, ja onko sillä ylipäätään mitään yhteyttä mahdollisuutta vaikuttaa rahapolitiikkaan? Katsotteko, että edistysneuvostossa on ollut riittävää ajatellen tätä rahapoliittista suoraa kauppaa? Thank you. Uh, more... Niin. Yleisesti, aivan yleisesti, mikä tahansa edistys, jota saavutetaan siinä, että sanan aidompi Euroopan rahaliitto on voimakkaasti yhteydessä uudistusten toteuttamiseen finanssi poliittisia rakenteellisia uudistuksia, missä niitä tarvitaan. Kaiken täytyy olla siis yhteydessä tähän uudistusprosessiin. Sopimukset liittyvät näihin uudistuksiin, vaikka sitä, se mainitaankin epäsuoralla tavalla, mutta tämä yhteys on olemassa. Komissiota pyydettiin tekemään selvitys sen osalta, miten tuotemarkkinat, työmarkkinat, ovatko ne yhteensopivat siinä, että kuulutaan Euroopan rahaliittoon. Näkisin uudistusprosessin läheisesti yhteydessä kaikkea, mitä me teemme. Jos me katsomme rahapoliittista suoraa kauppaa, se ehtona on ennen kuin tämä OMT aktivoidaan, tiedätte mitkä ne ovat nämä edellytykset. Me sanomme, että nämä välttämätön ehto on se, että ehdollisuutta noudatetaan, mutta se tarvitaan kuitenkin saman aikaan myös riippumaton arvio EKPltä, mutta se, että ehdollisuuden määrittämisen osalta määrityksen tekee e SM, koska vakausmekanismi, koska valtioiden täytyy ottaa ESM määrittelemää ohjelmaa tai, ja myöskin IMF, kansainvälinen valuutta, säätiö. Ja ajatellen ähm, näitä sopimuksia, uudistussopimuksia ennen kuin ovat käytössä, voisi kuvitella, että vuoden kuluttua, kahden vuoden kuluttua jokin maa saattaa tarvita tällaisen sopimuksen tekemistä, ja olisin yllättynyt, jos komissio jättäisi, ottaisi tämän huomioon, ja myöskin tekö IMF ottaisi sitä huomioon, kansainvälinen valuuttarahasto. Haluatko Korin palata tähän? Reform program. Tämä liittyy siis uudistusohjelmaan yhdessä tietyssä jäsenvaltiossa, mutta miten yleisesti katsotte edistystä? Onko siinä yhteyttä siihen, että käytettäisiin tätä OMT-välinettä? että sen yleisen esityksen pitäisi olla kunnianhimoista. Onko se riittävän kunnianhimoista? Yleisesti ottaen, äh, niin, hallitusten edistys, onko se riittävän kunnianhimoista tämä vuosi, jos me katsomme, miltä tilanne näytti helmikuussa. Monet toimenpiteet, joihin on ryhtynyt tämän vuoden aikana, joihin ovat ryhtyneet äh, missä Euroopan parlamentti, mutta myös Euroopan neuvosto. Tämä vuosi, jos vertaamme tätä 2012 vuoteen 2011, minusta tämä vuosi on selkeän edistyksen vuosi euroalueen hallinnon osalta, uudistusten osalta maiden sisällä jäsenvaltioissa sekä finanssipoliittisesti että rakenteellisesti ja myös ajatellen siinä, miten on vakautettu rahoitusmarkkinoita. Uh, thank you, uh, now for the... Ja seuraavaksi demareista Turn uh, to this question that Philippe Lambert. Haluaisin palata Philip Lambertin kysymykseen, sillä monta kertaa lehdistössä huomasin, tehän sanoitte pääjohtaja, että te olette äh, passiivinen toimija tässä keskustelussa ja halusin tietää, kuinka te tulette olevan proaktiivinen, kun te haluatte pitää äh, EKPn ja tämän yhteisen valvontaroolin yhtä pitävänä. Me aloitimme kuudesta tuhannesta pankista ja nyt meillä on ö, vain 5850. Kuinka te aiotte tämän tehdä? Sanoitte, että meillä olisi yksi yhteinen sääntökirja. Tuletteko te painostamaan paikallisviranomaisia tai valvontaviranomaisia toimimaan. Tehän tiedätte, että mitään tällaista Euroopan unionin laajuista taakanjakoa ei tapahdu, koska neuvosto vastusti sitä. Onko tässä nyt veron maksajia päässyt pinteestä, kuten te toivoitte, ja tuletteko te olemaan tilanteessa, jossa voitte vetää pankilta lisenssin pois? Ja erät jäsenet ovat sanoneet, että EKPn pitäisi äm, luoda muodollisia sopimuksia jäsenpaiden kanssa, jotta tilanne olisi sellainen, että jos äm, pankki menee tällaisen tilanteeseen, meillä olisi sitä varten puitteissa. Tämä ei ole kovinkaan selvää. Minulla on jonkin verran tietoja asioista, mutta monilla ihmisillä ei ole lainkaan tietoja ja tilanne on hyvin epäselvä sen suhteen, mitä neuvostossa tuli ja mitä te aiotte toimeenpanna. When I, when I speak about uh, the... Niin, kun sanoin, että EKP on passiivinen tekijä tässä asiassa, niin se on vastaanottavana puolena lainsäädäntökehyksessä. Sehän siis komissiosta tulee, komissio esittää sen sitten te parlamentissa ja sitten myös neuvostossa päätätte asioista, joten tässä mielessä EKP on vastaanottavassa roolissa, mutta kun täytäntöönpanosta tulee kyse, niin silloin tilanne on tietysti aivan eri asia. Silloin me ja sitten valvontajohtokunta toimii, eli ensiksi sitten mietitään tätä logistista puolta uuden mekanismin eteen Eli me mietimme sitä toki ja yhdessä siirrymme, liikumme eteenpäin kansallisten valvojien kanssa joka tapauksessa. Eli tuo valvontajohtokunta sinne tulevat pääosin ensiksikin, siis kansalliset johtajat. Kun puhuin 150 pankista, niin sanon seuraavaa. Eli jotkut ajattelivat, että pankkimarkkinat jaettaisiin kahteen ja osa siitä sitten kuuluisi suoraan EKP-valvonnan piiriin ja osa sitten kansallisen valvonnan piiriin piiriin. No se ei pidä paikkaansa. Me kaikki teemme yhteistä työtä. Tämä yhteinen valvontamekanismi tarkoittaa sitä, että se on kansallisten valvojien ja EKPn yhteinen hanke. Ja EKPssä on mukana ne, jotka eivät ole suoraan vastuussa rahapolitiikasta. Ja kun tämän nyt sain sanottua, niin nuo 150 pankkia on olemassa, joissa tuo, tuo huomio kiinnittyy, joihin tuo huomio huomio kohdistuu, kohdistuu huomattavasti ja sitten näihin muihin vähemmän. Ja näin sitten kansallinen valvonta on niissä suurempi. Eli totta, meillä tietysti on EKPnä mahdollisuus antaa ohjeita kansallisille valvojille myös näissä tapauksissa ja myös kutsua mikä tahansa pankki valvontaan, valvonnan, valvontamme piiriin. Eli mikä tahansa pankki voidaan lisätä tuohon suurin piirtein 150, joista nyt puhuin. Yleisemmin, otta, yleisemmin kuitenkin tämä järjestelmä ei vielä ole luotu. Sitä ollaan vasta valmistelemassa, joten voin kertoa teille enemmän sitten, kun tässä päästään taas eteenpäin. No sitten tuosta kriisin ratkaisu viranomaisesta ja suunnitelmasta 95 prosenttia kyse on laillisista oikeudellisista muutoksista ja 5 prosenttia rahasta. Se, mitä meidän täytyy tehdä, on se, että meillä on yksi kriisiratkaisumenetelmä euroalueella. Ja kun pankki äh, nyt sitten ryhdytään äh, ongelmia siellä ratkaisemaan, niin yksi tärkeimmistä päätöksistä on se, ovatko luotonantajat mukana tässä pelastustoimessa vaiko eivät ja sitten mitä taas osakkeenomistajille tapahtuu nyt, on kuitenkin 17 erilaista pankkilainsäädäntöä Euroopan euroalueella, joten tämä kaikki vaihtuu sitten maasta toiseen. Ja näin me haluamme tällaisen yhteisen kriisin ratkaisumekanismin suunnitelma, mekanismin ja viranomaisen, joka päättäisi ensiksi siitä, miten pankki sitten, mikä pankin ongelmat ratkaisemaan, mitkä luotonantajat otetaan siihen mukaan ja sitten osak- osakkeenomistajat ja niin poispäin. Ja miten tuo ratkaisu sitten rakennetaan? Tämä on se tärkein askel. Ja sen jälkeen täytyy olla erillisrahasto. Ei kyse ole mistään pelastusrahastosta, velanpulkurahastosta, vaan ei sellaista välttämättä tarvita jättimäisin summin varustetuksi, vaan sen täytyy, sillä täytyy olla riittävästi varoja näitä kriisejä ratkaista katkaista tiettyjä tytäryhtiöitä esimerkiksi sulkea tai sitten erinäisiä siirtymäkauden toimia järjestellä, mutta hyvin rajallisin kustannuksin. Anteeksi, tämä menee jo liioitteluksi. No, tässä jo puhuin vähän liikaa ja liian innostuneena. No niin, tämä, nämä olivat hyvin tärkeitä kysymyksiä sinänsä. Uh, niin haluaisin tietää, että jos, miten tämä, jos tätä panna päätöslauselmaissa tai panna siihen, niin että maksavat? Tämä on varmastikin hyvä kysymys. Jälleen kerran täytyy luonnostella asia. Siis meillähän ei ole vielä mitään valmiina. Minun aavistukseni on se, että jos keskitetty valvontaviranomainen sanoo, että pankki täytyy ottaa kriisin hallintaan. Tämä on itsessään jo hyvin vahva lausuma, joka antaa hyvin vähän liikkumavaraa kansalliselle valvontaviranomaiselle. Voitte kuvitella, mitä tapahtuisi, jos valvonta Neuvosto sanoi, että tietty pankki pitää ottaa kriisinhallinnon piiriin, eikä sitten kansalliset viranomaiset tekisi äh, minkälaisia toimenpiteitä. Mitä uskotte, että tapahtuisi? siis kansalliset valvontaviranomaiset tekisivät työn välittömästi. Mutta luonnollisesti, no, on tietenkin paljon parempaa, että kaikki on valmiina ennen kuin aloitamme. For the EPP. Ja sitten kansanpuolue Gunnar Högmark, hän on esittelijänä tässä kriisiratkaisusuunnitelmasta. Gunnar. Thank you very much. On the other... Kiitos. Toisaalta haluaisin kysyä, makrotaloudellisista seurauksista, joita on tällä rahoitus, sieltä puhuitte EKPn eh, e ohjelman esittelitte sen syyskuussa ja eh, Yhdysvaltain Fed esitti tämän oman hankintaohjelmansa ja sitten myöskin Japanin keskuspankki on samaan suuntaan. Tätä kaikkea kuvataan suurempana rahapoliittisena kokeiluna kautta aikojen. Ei ole yllättävää, jos sillä on vaikutuksia lyhyellä tähtäyksellä, se rauhoittaa markkinoita. Mutta haluaisin kuulla teiltä, että jos katsotte kulman taakse, niin minkälaisia riskejä näette? esityksessä, te korostitte tarvetta ylläpitää makrotaloudellista tasapainoa. Puhuitte epätasapainosta. Ja on syytä sanoa, että en ole koskaan nähnyt tällaista rahapoliittista helpottamista kuin tällä hetkellä, mikä on tietysti hyväksi lyhyellä tähtäyksellä, mutta huomattavasti mutkikaampaa pitkällä tähtäyksellä ja tehän siitä vastuussa. Joten haluaisin sanoa, että pidän tätä hyvänä ja haluaisin, jos teillä on aikaa, niin voisitte kenties sanoa vielä muutaman sanan ris- siitä, mitä riskejä on hajoamiselle, sir- pirstaloitumiselle, mikä voisi syntyä siitä, että me olemme nyt luomassa tällaisen eurooppalaisen pankkivalvonnan eh, eurovyöhykkeen pohjalta kaikki ne seurauksena, joista tänään puhumme. Ja minua kiinnostaa lähinnä se, miten tämä vaikuttaa makrotalouteen. Kiitoksia. Luonnollisesti voin puhua vain minun oman toimivaltani puitteissa, siis EKPn me olemme tehneet kaksi pitempiaikaista rahoitusoperaatiota, jotka ovat kasvattaneet likviditeettiä, mutta todellinen helpotus tuli ilmoituksen myötä eikä toimen myötä, ainakaan vielä. Korosti sitä, että valmiita ryhtymään näihin toimiin. Kyllä, tietenkin, mutta kun otamme nämä kaksi operaatiota huomioon, on totta, että tässä luotiin arvoa. Jos halutaan hallita inflaatiota, tarvitaan kaksi asiaa. Me tarvitsemme likviditeettiä todellista rahaa, jota ihmisillä on, jotta he voisivat sitä käyttää tai lainata. Ja valitettavasti kumpaakaan ei ole tapahtunut. Ja samaakaan valitettavasti emme ole nähneet kumpaankaan. Raha ei ole nyt päätynyt talouteen, mutta kysyttiin tätä asiaa aikaisemminkin. Ja euroalueella kapasiteetti ei ole parantunut. Inflaatio laskee, se on 2,2, se oli aikaisemmin tänä vuonna 2,7 prosenttia. Ja meidän inflaatiooletuksemme pitkältä aikaväliltä hän ovat tällainen vakaa. Mitä meidän tulee sitten tehdä? Meillä on paljon välineitä, joilla me voisimme saada aikaan likviditeettiä ennen kuin se siirtyy järjestelmään. Ensi viikon, ensi vuoden alussa me näemme, että jotkin pankit tulevat maksamaan tätä pitkäaikaista rahoitusoperaatiota ja näin tehdessään he tulevat tasapainottamaan EKPn tilejä. Kesäkuussa toimittiin euroalueen pirstaloitumista vastaan. Tämä olisi ollut katastrofaalinen tilanne. Ja tietyssä määrin olemme nähneet edistystä tapahtuman kaikilla rintamilla markkinoilla, finanssimarkkinoilla. Nyt yhteisen valvontamekanismin hyväksynnän myötä euroalueen pirstaloituminen vähenee. Kaiken kaikkiaan tunne tämän vuoden tai ainakin tämän vuoden loppupuolen suhteen on se, että rahoitusolosuhteet ovat pikkuhiljaa parantuneet ja tämä on yksi syy sille, että ensi vuoden toisella puoliskolla tulemme näkemään asteittaista elpymistä. Kiitokset ja sitten ähm, Anni Podimata. Kiitos äh, Sharon ja kiitos äh, pääjohtaja. Niin ensiksi siitä, että jos pankit eivät osoita systeemiriskiä ja pysyvät kansallisen valvonnan piiriin, voivatko ne käyttää hyväksi tätä mekanismin uudelleenpääomittamismahdollisuutta. Ja sitten nyt viimeisin huippukokous puhui siitä myös, myös Ecofinissa pankkiunionista ja tuosta valvontamekanismista ensiksikin. Ja sitten vielä fiskaali integraatio siitä ei ole toimittu niin kovinkaan kunnianhimoisesti. Onko teidän mielestänne pankkiunioni täysin toimintakykyinen ilman jonkunlaista yhteistä äh, fiskaaliriskien jakomahdollisuuksia. Eli mitä mieltä olette neuvoston, neuvoston päätelmistä tulevista mahdollisuuksista ja vielä lopuksi euroryhmän päätöksistä, milloin meidän täytyisi odotella EKPn täytäntöönpanoa siirtyä tuosta siirtyä markkinoilla eteenpäin. Well, as far as the banks uh, that are subject to the... Niin pankit, jotka kuuluvat EKPn valvontaan, myös EKPn valvontaan. Tässä tuo avain asia, vain sana on se, että ne ovat merkittäviä. Ne eivät välttämättä ole kovin laajoja, mutta ne saattaisivat kuulua tämän systeemiriskin piiriin. No nämä tietenkään eivät ole selkeitä lukuja, 130-150 ehkä nyt, mutta tämäkin riippuu monesta, monesta ö, tilanteesta, erityisesti siitä, kuinka moni ei-eurovaltio osallistuu tähän. Ja jos mietimme sitten sitä, että jos meillä on pankkiunioni ilman veroyhteistyötä. Tässähän on selvät pilarit. Kaksi puhuu tästä riskin mutualisoinnista ja, ja, ja sen käyttämättä jättämisestä. Ja sitten kolmas puhuu talletussuojasta. Ja Täytyy muistaa, että pankkiunioni voidaan luoda ainakin valvonta pisteeseen asti. Ja sitten leikataan tuo, tuo valtion varojen ja sitten pankkien välinen e, yhteys tietyllä tavalla. Eli tässä toimitaan siten, että keskusvalvoja arvioi pankkien tilaa ja asemaa riippumatta siitä, miten miten kansalliset kansalliset intressit pelissä toimivat. Eli tavallaan tämä linkki on nyt katkaistu. Jos jotain pänkkiä täytyy uudelleen omittaa, vaikka se ei kuulukaan tähän ohjelmaan, niin se silti kuuluu kansallisen talousarvion piiriin edelleen. Eli se on, tämä linkki on tavallaan leikattu ja katkaistu, mutta ei tyystin sataprosenttisesti tämä arvionani. Ja kuten tässä on useaan otteeseen jo puhuttu, niin kun voidaan riskejä kantaa yhdessä, niin täytyy saada äh, takuut siitä, että kaikki valtiot haluavat jakaa myös yhteistä rahaa, eli verokysymyksissä myöskin, e, kansallisessa talouspolitiikassa myös. Ja tämä on ainoa mahdollisuus saada luottamusta sitten taas takaisin ja sitä kautta e, yhtenäistää myös riskin kantomahdollisuuksia. No jos ajattelemme nyt sitten SMP mahdollisuuksia keskuspankki on jakanut ne kansallisille keskuspankeille tämän edun, nämä saadut edut kansallisen lain mukaisesti sitten kansalliset pankit jakavat nämä varat eteenpäin kansalliselle hallitukselle, joka sitten käyttää ne tavoitteidensa mukaisesti. No sitten tästä fiskaalikapasiteetista niin, ja sitten tästä yhteisestä talousarviosta. No tässä itse asiassa viitataan siihen, että tehtäisiin sitoumuksia ja uudistettaisiin näitä sitoumuksia ja sopimuksia tämä, äh, tätä, tämä, tätä kautta äh, asia huippukokouksen päätelmissä itse asiassa esitettiin. Ja sitten Diogo Feijo kansanpuolesta. Senhor Presidente, trago-lhe tinha Kiitoksia, pääjohtaja Raagi. Minulla olisi kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen koskee järjestelmää, jota tulemme käyttämään alijäämien, alijäämätavoitteiden ja velkatavoitteiden saavuttamiseen tässä kahden säädöksen paketissa ja finanssipoliittisessa sopimuksissa. Tässä on paljon puhetta ollut porkkanoista ja kepeistä. Ja näemme kyllä, kumpi täällä on kumpaa, mutta samaan aikaan Irlannin ja Portugalin tyyppiset maat tarvitsevat enemmän kannustetta, että pääsevät oikeille poluille ja saavat aikaan oikeanlaisia uudistuksia. Toinen kysymys taas liittyy valtion velkoihin. Monissa maissa valtiovelka on liiallista. Te puhuitte erilaisista toimista, joihin voitaisiin ryhtyä, äh, velanpurkurahastot ja muut. Tämän ongelman ratkaisemiseksi minä haluaisin kysyä, mitä mielestäni pitäisi tehdä tämän liiallisen velkataakan suhteen, jota yritämme vielä ratkaista. Ja haluaisin myöskin toivottaa teille hyvää joulua, kun minulla on sen tilaisuus ja erittäin hienoa vuotta 2013 ja kaikille meille muillekin, kuten tiedätte, jos olette lukenut Financial Timesia, heillä on suuria toiveita ensi vuoden varalle. Kiitoksia. Well, thank you. Um, the, um, the um, fiscal... Finanssipoliittinen sopeutuminen oli väistämätöntä. Jos me katsomme, miten tähän tilanteeseen ylipäätään tultiin, niin näin on. Toiseksi sillä tulee olemaan supistuvia vaikutuksia ilman muuta. Sillä on lyhyellä tähtäyksellä tällaisia supistavia vaikutuksia. Miten me sitten lievennämme näitä vaikutuksia? On erinäisiä tapoja. Yksi on se, että keskitytään enemmän siihen tekemään, vähentämään menoja, sen sieltä verotusta ja toiseksi pitäytyä rakenne uudistuksiin. Toivo on siinä, että vienti elpyisi. Meillä on esimerkkejä maista, jotka ovat lieventäneet näiden väistämättömien korjauksien vaikutuksia korkeammalla viennillä. Ja sillä pitäisi olla myönteistä vaikutusta kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Tämä on minusta avainstrategia tilanteessa, joka on, täytyy myöntää, todella vakava, todella tuskallinen näille maille. Me emme todellakaan ota näitä huolenaiheita mitenkään kevyesti. Nämä ovat hyvin vakavia huolia. Mitä tulee sitten tähän siihen korkealla pysyvään velan tasoon? Ei ole olemassa mitään yhtä ratkaisua selvitä tästä. Kaikki stressitilanteessa olevat maat ovat tilanteessa, jossa niillä on valtaisa velan taso. Ja nykyinen strategia perustuu siihen, että pyritään viime kädessä vähentämään velkaa, velkaa siis suhteessa BKT. -hän. Kiitos, mutta niin haluaisin vain sanoa, että haluan kiittää näistä joulun toivotuksista jotka täydestä sydämestäni haluan myöskin osoittaa teille kaikille. Kiitos. Uh, thank you. Uh, now... Kiitokset. Ja sitten siirrymme Aldeen Aramon Tremosa. Um, Kiitokset puheenjohtaja. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia pääjohtaja Draghi. Haluaisin kysyä teille tästä Espanjaa koskevasta ennusteesta. Te olette olleet hyvin optimistisia. Haluaisin sanoa, että kaikki IMFn, OECDn ja komission ennustukset ottaen huomioon myöskin ne, jotka koskevat erilaisia Espanjan pankkeja. sanovat, että vuosi 2014 saattaa olla kaikkein paha, pahin kriisivuosi. Puhutaan BKTn romahtamista, PK-yritysten taantumisesta ja siitä, että julkinen velka ole hallinnassa ja siitä, että näemme tämän ähm, talouden pelastustoimien seuraukset. Te ö, olette puhunut siitä, että vuonna 2009 Espanjan vienti kasvoi, mutta haluaisin muistuttaa että siitä, että vain ö, kolmelle alueelle Espanjassa nämä ö, vientitoimet keskittyvät. Ö, minä tulen Kataloniasta, se vastaa 30 prosenttia viennistä vuonna 2011 ja nyt tämä kasvaa ö, kysynnän kasvun myötä. Onko teillä jotakin syytä sille, että olette niin optimistinen tässä mielessä? Kiitoksia. Straight, I didn't produce Minä en ole tuonut mitään ennustetta. Espanjalle ennuste koski koko euroaluetta ja siinä se, sitä katsomaan se pysyy siinä, missä se on. To, to have some time. Jatkaisin vielä kuukausi sitten. Kiitos Espanjan valtiovarainministeri, tuli tänne ja sanoi, että että Espanjalla on erittäin kilpailukykyinen talous. Mitä mieltä olette tästä? Well, I'm sorry, but I'm not gonna comment. Olen pahoillani, mutta en aio kommentoida sitä, mitä kansalliset ministerit toteavat. Voimme vain todeta, todeta, todeta faktoja. Faktat osoittavat, että Espanja, että sen vienti on kasvamassa ja kauppatase on, on paranemassa ja merkit ovat hyvännäköiset Espanjan osalta. Siinä tämä on tuolla, tuolla niin kuin sinänsä sitä, että itse on ajamassa itseään tappioon, jos ei tunnusta sitä, että tapahtuu edes, Sama koskee myöskin Portugalia, Irlantia ja Kreikkaa, kaikkia stressimaita. Tämä vuosi on ollut vuosi, joka minä määrittäisin tuskalliseksi eteenpäin menemiseksi? I have one minute and a half, so... Sure. Minulla on puolitoista minuuttia. Kun te puhuitte näistä työvoimakuluista, erotteletteko julkisen ja yksityisen sektorin, sillä eilen ole väärässä Espanjan ähm, varapääministeri on sanonut, että ähm, virkamiehille annetut joulurahat, joita ei tänä vuonna makseta, maksetaan ensi vuonna. Ja tämä työvoimakulujen leikkaus keskittyisi vain yksityiseen sektoriin. This, this is for the whole economy, for the unit. Tämä koskee koko yksikköä, nämä yksityökustannukset, nämä koskevat koko taloutta. Totta kai työmarkkinoilla on ollut uudistuksia, mutta minusta tämä on ollut tällaisen tuskallisen etenemisen vuosi, mutta se on kuitenkin etenemistä, enempää menoa. Tämä on joululain käytön, meillä on toiveita. Kiitoksia. Showing us how it can work there going backwards and forwards. Uh, now... Ja seuraavaksi Jean-Paul Cosès, kansanpuolue. Kiitokset puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja, kiitos siitä, että saavuitte tänne taas. Niin Espanjassa tässä nyt jo Espanjasta tässä onkin puhuttu. Te jo eh, selkeästi kerroitte meille aikatauluista ja eri järjestelmistä ja yhteistyöstä kansallisten sääntelijöiden kanssa. Muistan, mitä meille kerrotiin aluksi tästä eurooppalaisesta valvonnasta. Eli pitäisi kriisin, hallinnan, kriisin aikana havaitut ongelmat saada alkaa eh, siivottua ja nyt näin on haluttukin jo edetä ja haluaisinkin esittää seuraavan kysymyksen suhteellisen suoraan. Miten EKP aikoo nyt selvitä paremmin ja mit, millä lisäkeinoilla? On trouve, c'est côté de moi, je suis très méchant pour Noël. No, tässä väitetään, että tämä on vähän ilkeä ennen joulua. Että tämä on vähän nyt inhottava kysymys ennen joulua. Thank you. I, I, I must confess that this question... I... Kiitoksia. Minun täytyy tunnustaa, että kysyn itseltäkin tätä samaa kysymystä. Tämä on aivan luonnollinen kysymys. Ei tämä ole mikään äh, paha kysymys. Ja tähän olisi paras löytää ratkaisu. Ratkaisu piilee siinä tosiasiassa, että me emme usko, että tulemme olemaan parempia kuin mikään kansallinen valvontaviranomainen. Me tulemme tekemään heidän kanssaan töitä. Tämä yhteinen valvontamekanismi toimii yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa EKPssä. Avainajatus on se, että me tulemme näin ylittämään kansalliset rajat. Me tulemme ylittämään kansalliset rajat ja tämän jakautumisen, joka on aiheuttanut pirstaloitumista euroalueella. Kuten sanoin, minulla ei koskaan ollut mitään sen tyyppistä kuvitelmaa, että EKP voisi tehdä asiat paremmin kuin muut, ainakaan ennen kuin me olemme tehneet niin. Kiitoksia. Jean-Paul, you want to... Jean-Paul, haluatko palata tähän? No, sitten Peter Skinner. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenpääjohtaja. Et ei mikään yliihminen, tai kuitenkin Financial Timesin vuoden mies 2012 melkoiset odotukset käihin nyt kohdistuvat. Näyttää siltä, että mitä olette sanomassa sen, että asiat ovat aika tuoreita, niin että niistä voisi todella tehdä jotain arvioita. On edellisiä pankkeja, jotka tulevat SSM puitteissa valvottaviksi, mutta tiedämmekö me, mitkä lukuja niistä, mitkä pankit pystyvät, mitkä voivat saada tukea pääomittamiseen tämän mekanismin puitteissa. Sanotte, että se ole vielä selvää. Tämä olisi kuitenkin hyödyllistä meidän tietää, mutta lopetan tähän. Uh, no, I don't think we can make any such an en usko, että tällaisia arvioita nyt voitaisiin tehdä, koska tämä on tosiaan toinen prosessi. Me tiedämme, mitkä pankit mahdollisesti voivat pyytää tätä. Ne sijaitsevat tietyissä maissa ja kuuluvat tuon valvontamekanismin piiriin, mutta on vaikeaa nyt tietää, mitkä pankit saattaisivat tarvita tuota suoraa uudelleen pääomittamista valvontamekanismista puolentoista vuoden sisällä, joten se on hyvin hankala asia. Meidän täytyy tietysti päättää tästä valvontamekanismista. Tässä käytetään vakausmekanismi toki käyttää valvontamekanismia, ja, mutta sitten tuo vakausmekanismi tekee päätökset lopulta. Um, so in practice it's difficult to estimate. Käytännössä on vaikea arvioida, mutta teoriassa ehkä, no joo, ei mene pitemmälle. Ehkä sitten yleisesti taloudesta on tietysti sellaisia, jotta talouden asiantuntijoita sanovat, että korkea inflaatio, korkea työttömyys haluaisi erottaa rahapolitiikan siitä, että keskusteltaisiin enemmän tästä valvonnasta. Ettekö kenties näe, että olette hiukan pitkälti tällainen ää, ää, jarruttelija, mitä tulee Euroopan talouteen kokonaisuudessa. Miten näette oman roolinne? Nyt on joulu, joulupukki odotellaan ja monet taloudet odottavat tätä. Te olette tehneet tässä paljon työtä, mutta tulee arvostelua, että te tulette olemaan myöskin tämä tällainen kulman takaa tuleva yllätys? Well, we, we have, um, we've undertaken this year, uh, as... Tänä vuonna me olemme, kuten sanoin, me olemme toteuttaneet kaksi pitempäaikaista rahoitusoperaatiota. Ja toimia, jotka ovat paras tapa varmistaa se, että pankit pystyvät ähm, lainaamaan rahaa. Tällä hetkellä korot ovat hyvin matalalla, reaalikorko on suorastaan negatiivinen euroalue monissa maissa. Ja monien arvioiden mukaan keskipitkällä välillä tämä tilanne tulee jatkumaan. Uskoisin, että me olemme saaneet tämän aikaan tänä vuonna. Uskon, että tilanne pysyy vakaana ja olen melko luottavainen. Uskon, että tämä tulee äm, ajan myötä tuottamaan paremman taloudellisen tilanteen kuin se, jonka me näemme tällä hetkellä. Eli tämä EKPn ennuste koko euroalueelle, koko euroalueelle, sitä ennustelee sitä, että ensi vuoden toisella puoliskolla näemme elpymisen alun. Uh, Peter says he's finished, so, uh, and finally... Niin, tämä riitti siis sinulle, joten Gay Mitchell vielä. Chairperson, and um, could I join with others in... Kiitos. Saisitko yhdessä muiden kanssa toivottaa teille hyvää joulua? Haluaisin sanoa, että, että Pyhänpäiväkin päivänä 7. maaliskuuta toivon, että ruvetaan ainakin hymyilemään ajatellen, miten tätä näihin tiettyihin velkoihin liittyy. Nyt ihmiset toistavat, ne jotka ovat ennen kaikkea opportunisteja, että tämä tiukka talouspolitiikka ei toimi, ikään kuin se, että nyt kun istuttaa siemenen tänään ja huomenna kukkasit jo kukkivat. Samaan aikaan kuitenkin on vaara siitä, että olemme menettämässä yleisön tuen, jossa me anna yleisölle jotakin toivoa. Joten kysyisin herran Draghi seuraavaa. Saksan valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble kirjoitti Wall Street Journalissa viime viikolla, että äsken tuli kirjoitettu analyysi eräästä londonilaisesta pankista, että, että euro on uudistustiellä ja se saattaisi päästä kriisistä kaikkein dynaamisimpana läntisenä taloutena. Oletteko yhtä mieltä tästä? Voitteko antaa meille hiukan iloinen joulun alla? Yes, I do share this view. Olen tätä mieltä kyllä siitä syystä, että euroalue on periaatteessa, sillä on parhaat perusteet paras perusta. Ja jos katsomme vaikkapa mm, julkista velkaa, inflaatioita, hintoja ja niin poispäin. Mihin tahansa katsotaan, niin tilanne on tasaisempi kuin monissa muissa suurimmassa osassa maailman alueita. Joten meidän täytyy pystyä nyt rakentamaan tälle vakaalle perustalle euroalueena ja päästä tästä pirstaloitumisesta, joka eristää valtiot omiin yksittäisiin heikkouksiinsa. Ja se on tietysti suuri haaste ja vaikuttaa siltä, että tänä vuonna me olemme jo päässeet pitkään, pitkin harpauksiin näihin tavoitteisiin tällä tiellä korjatessamme epätasapainoa sekä rahoituspuolella että muutenkin ja kilpailukyvyssä ja niin poispäin ja euron hallinnoinnissa. Ja olemme pyrkineet pääsemään yleisempään rahaliitoon, järkevämpään rahaliitoon. meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tämä kokonaisuus siis on suhteellisen hyvä, oikeastaan hyvä. Ja se tarjoaa sitten meille juuri tuon käsityksen, joista, joihin, joista ministeri oli kommentoinut. Kiitos pääjohtaja tästä jouluilosta. Ja nyt haluaisin sanoa, että minusta on tärkeää sanoa se, että me kerromme ihmisille, mitä pitää tehdä, mutta me emme onnistu kertomaan miksi. Ehdottaisin, että teidän tasollanne te olette tehneet hyvää työtä. Joskus pankkin on tehnyt hyvää työtä. Emme kerro riittävän usein, mutta meidän pitäisi kertoa teille tämä useammin. Mutta teidän tasollanne ja ministerineuvoston tasolla ja Euroopan neuvoston tasolla pitäisi alkaa enemmän puhumaan siitä, miksi, että ihmiset näkevät toivon, että tälle on syy. Ja minä ehdottaisin, että käyttäisin enemmän tällaista kieltä vuonna 2013. Vielä kerron. kiitos vastauksesta. Thank you. Thank you for your kind words. Kiitoksia, kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista ja kiitoksia erityisesti siitä, että ehdotatte, että me olisimme selvempiä ja selventävämpiä, kun kommentoimme politiikkaa. Kiitoksia. Otamme tämän varmasti huomioon. Thank you very much. Well, that... Paljon kiitoksia. Tämä päättää rahapoliittisen keskustelumme. Seuraava vastaava vuoropuhelu on 18. helmikuuta. Me, meille kuitenkin saapuu Shiali, ministeri Shiali eh, vielä Kyproksen puheenjohtajakauden päätteeksi puolelta. Ja niille, jotka ovat lähtemässä, niin me emme tapaa tässä salissa vaan kaksi kuukaksi salissa, koska tänne, tämä sali, tätä salia tarvitaan muihin puheenjohtajisten kokoukseen, joten tässä sitten tapaamme toisessa kerroksessa. Viiden minuutin tauko. Okay, so we are now... Uh... No niin, jatkamme. Seuraavaan kohtaan. Eli nyt talousvuoropuhelu alkaa ECOFin puheenjohtajan kanssa, Vassos Schielin kanssa ja annan puheenvuoron ensiksi Shialille noin kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen sitten esitämme jälleen ky- kysymykset ja vastaukset viidessä minuutissa. Olkaa hyvä, ministeri. Honorable members of the parliament. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, tahtoisin aloittaa siitä, että Euroopan unioni on suurin yhtenäismarkkina-alue ja euro on vahvin valuutta myös finanssikriisissä ja alhaisen kasvun aikana OECDn arvion mukaan 2012 syyskuun mukaan ja komission ennusteiden mukaan viime kuulta euroalue niin kolme suurinta taloutta, Saksa, Ranska ja Italia, ovat toisen vuosipuoliskon aikana heikkenemässä. On heikot ennusteet. Työttömyys kasvaa, erityisesti nuorisotyöttömyys, jota nyt muutaman vuoden ajan on jo saatu nähdä. Tämä on huolestuttavin asia nykyisessä talouskriisissä Euroopan unionissa. Nykyinen euroalueen kriisi vaikuttaa tietysti liike-elämän kasvuun kokonaan ja luottamukseen kokonaan, ja se on 17 unionin valtiossa valtavankin heikko, ja siksi on tarpeellista löytää kestäviä ratkaisuja kriisiin. Monet unionin valtiot ovat täytäntöönpanneet rakenneuudistuksia, ja, mutta silti useita haasteita on vielä edessämme. Me kaikki tiedämme, että rakenteelliset eh, ongelmat on ratkaistava keskipitkällä aikavälillä ja siitä syntyy sitten myönteisiä vaikutuksia koko unionin talouteen. Ja kun, jos me saamme rakennet, ratkaistua unionin pankkiongelmat eh, ja voimme luoda järkevät, hyvin toimivat luotomarkkinat eh, ja tukevan talous, rahapolitiikan, ne ovat avainkysymyksiä unionin selviytymiselle. Haluaisin tässä vaiheessa viime viikon neuvoston kokouksesta teille kertoa. Neuvosto päätti tiekartasta EMUn päät, loppuun saattamiseksi ja se pitää, sen pitää pohjautua tasapainoon ja solidaarisuuteen. Tässä siinä puhutaan tietysti pankeista ja sitten valtiontalouksista. Ja 20, ja, ja, ja neuvoston päätöslauselmista, joista pitäisi saada ensi vuoden aikana ensimmäisellä vuosipuoliskolla aikaan saamiseksi, jotta tuo, jotta tuo yhteinen valvontamekanismi voisi toimia. Ja näin sitten voitaisiin pankkia myös suoraan ryhtyä pääomittamaan uudelleen. Tässä yhteydessä, kun, pankki, kun pankkivalvonta saadaan yhden valvontamekanismin piiriin ja yhteisen kriisin ratkaisumekanismin piiriin, ja tätä varten komissio ensi vuonna tarjo- valmistelee kriisiratkaisumekanismia, jotta jäsenvaltiot, jotka kuuluvat yhteiseen valvontamekanismiin, voivat osallistua siihen ja se saataisiin sitten vielä tämän vaalikauden aikana hyväksyttyä. Sen pitäisi luoda kansallista vakautta ja tarjota selvät puitteet rahoituslaitoksille kriisiä, kriisiä ratkaista ja myös suojata veronmaksajien rahoja kriisien aikana puhutaan kasvusta ja työllisy- globaalissa merkityksessä ja työllisyydestä Euroopan unionissa ja erityisesti euroalueella. Ja näitä kysymyksiä erityisesti pohditaan ensi kesäkuun huippukokouksessa. Täytyy miettiä myös kansallisia uudistuksia ja sosiaalista emun puolta ja mahdollisuuksia vastavuoroisesti tehdä sopimuksia kilpailukyvyn ja kasvun eteen ja solidaarisuusmenettelyjä sisämarkkinoiden syventämiseen ja suojelemiseen kokonaisuudessaan. Tämän menettelyn kautta eh, demokraattista legitiimisyyttä todellakin valvotaan ja se halutaan taata. Halutaan viedä kilpailukykyä e- eteenpäin ja se, siihen tarvitaan järkeviä, järkevää parlamentin osallistumista. Tätä prosessia voidaan vahvistaa uusin mekanismein, jotka kasvattavat yhteistyötä kansallisten parlamenttien ja unioniparlamentin välillä artiklan 13 mukaisesti koordinoinnin ja hallinnoinnin sopimuksen mukaisesti ja, myö, ja perustamissopimusten mukaisesti. Kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat yhdessä päättävät konferenssin järjestämisestä emuusta keskustelemaan. Kreikasta euroryhmä ja neuvosto äskettäin päätti muokata näitä arviointeja ja päätti laajentaa Kreikan ylijäämää aikataulua kahdella vuodella, pidentää sitä aina vuoteen 2016 asti ja myös Kreikan viranomaiset päättivät 2013-2016 toteuttaa uudistuksia ja myös tuoda velkatasonsa 2020 vuoteen mennessä. Ja olemme tyytyväisiä näihin päätöksiin, samoin kuin näissä velan järjestelymenettelyissä. Ja sitten tästä talouden hallinnasta Tupekista. Olen ilahtunut siitä, että me olemme saaneet Tupekista käytännössä melkein jo lopputuloksen aikaan ja kiitän esittelijöitä ja koko neuvottelu tiimiä välitysratkaisuhengestä, koska näin olemme päässeet lähes tulkoon päätökseen. Kosesin teksti on jo saatu päätökseen. Kaikista asioista on päästy yhteisymmärrykseen. Ferreiran tekstissä on vielä yksi asia auki tuo uudelleen tarkastelulauseke ja tuo komission tieto, tiekartta julkaisi, tiekartat julkaisemisen emusta. Me tahtoisimme saada tämän asian loppuun toki piki, pikaisesti, mutta on vaikea löytää yhteistä perustaa, kun kyse on tästä velanpurkurahastosta esimerkiksi. Ja ja meidän täytyy toki miettiä, mitä voidaan tehdä nykyisten perustamissopimusten pohjalta mitä ja, ja mitä sitten taas ei. Viime viikon neuvosto päätti, että näistä asioista tarvitaan vielä lisätoimia ja siksi neuvoston puheenjohtaja komission kanssa tiiviissä yhteistyössä ja konsultointiprosessissa jäsenvaltioiden kanssa esittelee kesäkuun 2013 neuvostolle seuraavat äh, toimet ja myös aikataulut niistä keinoista, joita tarvitaan ja niiden mukana on solidaarisuusmekanismi. Olisi liian varhaista nyt äh, esittää jotain lopullista näistä lainsäädäntökysymyksistä, kun odottelemme sitten tätä tulevaa konsultointimenettelyä komission 28. marraskuuta julkaisemaa asiakirjaa yhdessä komission sitoumusten kanssa varmasti saattavat meidät lopulliseen yhteisymmärrykseen ja toivon, että me voimme jälleen kerran toimia yhteisön menettelyn pohjalta ja että se toimii. Sitten tuosta valvontamekanismista siitä seuraavat sanat. Kuten kaikki varmasti tiedätte, niin sopimus, johon päästiin Ecofinissa viime viikolla, ei ollut helppo. 15 tuntia kokoustimme ja oli hyvin paljon eri asioita keskusteltavana pitkästikin. Sopimus noudattaa näitä neuvoston viittä perusperiaatetta – Eli tehdään selkeät erot rahaliito- ja valvontatointen välillä ja tasa-arvoisesti kohdellaan sekä unionival- eurovaltioita että ei-eurovaltioita, jotka kuulu- osallistuvat valvontamekanismiin ja, ja selkeät tilintarkastusmenettelyt ja sitten valvontamekanismilla on korkeimmat valvontastandardit ja EKP valvoo kaikkia luottolaitoksia eriävällä tavalla ja tarjoaa suurta su- suoraa valvontaa merkittävimmille pankeille osallistuvista jäsenvaltioista. Ja viidenneksi puhuttiin hyväksyttävästä ja tasapainoisesta päätöksentekomenottelusta Euroopan pankkiviranomaisessa neuvostolle oli merkittävää se, että sisämarkkinoiden periaatteita noudatetaan täysin silloin, kun luodaan yhteistä valvontamekanismia. Ja on myös haluttu muistaa se, että tässä ei ole kyse toimivallan horjuttamisesta kansallisten viranomaisten ja sitten Euroopan pankin viranomaisen välillä. Tämä reitti on nyt selvänä ja me voimme e-, siirtyä eteenpäin tuon mekanismin puitteiston kehittämisessä ja olen varma siitä, että tulevat neuvottelut valvontamekanismista johtavat yhteisymmärrykseen pankkivalvonnasta korkein standardein. Ja kun mietin viime vuosien kehitystä, niin uskon, että me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tämä on kaikista merkittävin asia. Ja sitten, jos ajattelen lokakuun neuvoston päätelmiä, siellä me Erityisesti halusimme viedä eteenpäin tuota yhteistä ohjekirjaa. Ja tähän, tässä erityisesti puhutaan näistä pääomavaatimuksista, eli pääomavaatimusdirektiiviin neljännen puhumisen, loppuun saattamisesta Kyproksen kauden aikana on tämä lainsäädäntöpakettia saatukin vietyä suurin askelin eteenpäin. Tulevissa neuvotteluissa puhutaan vain tietystä rajallisesta määrästä kysymyksiä. Ja meillä on vielä toki työtä tehtävänä en yksittäisesti nyt puhu mistään erityiskysymyksistä sen enempää, Näitä asioita käsitellään sitten kolmikantaneuvotteluissa enemmän. Haluaisin korostaa seuraavaa. sitoumusta ja pyytää kysyä irlantilaisilta kollegoilta, koska neuvosto kiinnittää huomiota asiaan niin paljon ja, uskon, että irlantilaiset tahtovat näin toimia. Eli 13.14. joulukuuta korostivat uusien sääntöjen merkitystä uud- yhteisessä ohjekirjassa Ja tässä pääomavaatimusdirektiivissä olemmekin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy päästä yhteisymmärrykseen asiasta samoin kuin luottoluokitusasetuksessa. Me olemme aloittaneet kolmikantaneuvottelut puheenjohtajakautemme aikana. Neuvottelut ovat hyvin vaikeita, mutta olen varma siitä, että saavutettu kehys auttaa, johtaa meitä terveempään ja suoja, turvallisempaan ympäristöön. Ja uskon, että tuo, nuo valtionvelkaluokittelut pohjautuvat sekä luokitteluun, jonka tekevät nämä valvotut luottoluokituslaitokset. Avoimuutta pitää lisätä luokittelumenettelyissä ja, väli, ja poistaa markkinoiden ja luottoluokituslaitosten välistä tiivistä yhteyttä. Ja sitten lopuksi olen tyytyväinen siihen, että parlamentti pääsi näistä rahastoista ja yrittäjyysrahastoista, sosiaalisista rahastoista ja yritysrahastoista yhteisymmärrykseen. Hyvät jäsenet, Kyproksen puheenjohtajakauden puolesta tahtoisin kiittää parlamenttia sen jatkuvasta kiinnostuksesta transaktioverokeskusteluihin parlamentti on ollut hyvin pitkään kiinnostunut tästä asiasta ja tahtoisin mainita myös Podimatan tekstin joka hyväksyttiin tämän vuoden toukokuussa, ja myös lainsäädännöllinen päätös, julkilausuma, joka hyväksyttiin viime viikolla kesä-heinäkuussa neuvosto erityisesti puhui vahvistetusta yhteistyömenettelystä, joka tarjoaisi jäsenvaltioille, jotka ovat tarjonneet vahvaa tukea käyttää tällaista veroa keskenään. 11 jäsenvaltiota ovat valineet tiivistetyn yhteistyön näissä kysymyksissä ja ainakin yksi on harkitsemassa osallistumista tähän järjestelmään ja komissio on siksi tehnytkin ehdotuksen neuvostolle sallia tiiviimmän yhteistyön näissä kysymyksissä. Puheenjohtaja on uhrannut paljon työtä juuri tämän ehdotuksen käsittelyyn. Ja olen kovasti kiitollinen parlamentille siitä, että se nopeasti halusi viime viikolla puuttua tähän kysymykseen tämän vahvistetun yhteistyön edistämiseksi. Nyt neuvoston täytyy sitten ottaa seuraavat askeleet näiden kysymysten hyväksymisen eteen. Kiitokset teille kaikille. Thank you very much. Uh, minister and, and I... Paljon kiitoksia ministeri. Haluaisin kiittää myöskin sitä, että minä olen saanut täältä tämän puheenjohtaja äh, maan raportin yhteenvedon. Te tässä olette todenneet, minkälainen Gosesin raportti on todetessanne, että Euroopan unionin että Euroopan parlamentti on päättänyt, tehnyt päätöksen ohjausjaksosta. Kiitoksia, että tunnustatte parlamentin roolin näin. Nyt voimme siirtyä kysymyksiin ja ehkäpä aivan oikein aivan aluksi EPP ja Jean-Paul Gosset, olkaa hyvä. Merci, Madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, me olemme täällä keskenämme ja voimme puhua aivan yksinkertaisin termein. Ja aivan aluksi haluaisin sanoa, että vaikkapa täällä ei ole valtavaa määrää jäseniä, Täällä ovat äh, läsnä ne jäsenet, jotka ovat tehneet Kyproksen kanssa yhteistyötä puheenjohtajakauden aikana. Kyproksen ähm, vaikutus on ollut hyvin vahva. Todisteena on se, että me olemme täällä teitä kuuntelemassa. Olemme tässä, kuten esittelijä varmastikin pian sanoo, tyytyväisiä siitä, että voimme lähestyä nyt kolmatta päätöstä liittyen luottoluokituslaitokseen, joita tulee tähän kahden säädöksen pakettiin. Olemme lähestulkoon työn päätöksessä, kuten totesitte, ja ainakin meidän osaltamme tämä työhän on saatu päätökseen tällaisen pienen koeajan. Minun täytyy rehellisesti tämä sanoa, sillä ystävien keskenhän puhumme suoraan pienen käynnistysjakson jälkeen, joka oli hiukan vaikea, sillä meidän täytyy tottua teidän toimintatapaan, että olitte vaikeassa monimutkaisessa kriisitilanteessa puheenjohtaja maana. Ja oli vaikea saattaa jäsenmaat yhteisille linjoille. Alku oli siis hiukan vaikea, mutta tämän jälkeen asiat järjestyivät hyvin ja saimme kiihdytettyä ja näin pääsimme näissä kahdessa asiassa eteenpäin ja monessa muissakin. Minulla on kysymyksiä teille tämä. Koskettaa tietenkin tulevaisuutta. Te puhuitte monista asioista, muistutitte Ekofin neuvoston loppu Päätelmät, mutta mitkä teidän mielipiteenne on liittyen tähän Kyproksen puheenjohtajuuskauden tuloksiin ja kuinka tulevina vuosina haluaisitte saada ymmärretyksi, ymmärretyksi Euroopan jäsenmaille parlamentin roolin. Uskon, että teidän kolleganne ovat ymmärtäneet keskustelun edetessä, ettei yhteispäätösmenettely ole mikään tällainen äh, muodollinen, vaan se oli aivan todellinen neuvottelu. Tietenkään me emme käyneet riviriviltä neuvottelua, mutta kyseessä ei ole vain se, että ystävällisesti hiukan ö, ähm, kuunnellaan, vaan se, että ymmärretään, että ymmärrämme toisiamme ja neuvottelemme. Ja tämä on minun neuvoni teille, jos te neuvoston tulevissa kokouksissa voisitte toimia niin, että pyritte parantamaan parlamentin ja neuvoston väliä voisi ottaa tästä oppia tästä Kyproksen koko, kokemuksesta, mutta kiitoksia joka tapauksessa tästä puheenjohtajuuskaudesta ja Kyproksen roolista. Kiitos. Paljon kiitoksia. Haluaisitko vastata tähän? Oh. Vastata, mutta kenties voisimme koota yhteen kysymyksiä, mutta tähän vastaan, jos sallitte. Meillä on aikaa, meillä on aikaa tällaiseen värittämään vastaamiseen. Thank you very much. Niin, kiitos paljon näistä kohtelaisuuksista ja kommenteista, joita sitten siitä, miten edistysaskelia saavutettiin ja niistä asioista, jotka saatettiin päätökseen. Tärkeää tässä on se, että ei pelkästään me, vaan siis te ja me, joka teette mahdollisesti sen, että voidaan saattaa päätöksen asioita, mutta tästä voidaan oppia se, että voimme tehdä asioita tällä tavalla. Tämä on eurooppalainen tapa edetä harjoittamalla yhteistyötä. Uskonkin, että vaikka meillä oli hiukan kuoppainen alku, niin kuin totesitte, prosessin myötä me löysimme toimintatavan ja olemme osoittaneet, että keskustelemalla keskenämme neuvottelemalla siinä hengessä, että me kaikki haluamme parasta Euroopalle, me voimme saavuttaa paljon. Ja kaikki ne asiat, jotka nyt ovat jäljellä, ja ne ottaa hoitaakseen seuraava puheenjohtajavaltio, Irlanti, uskon, että mm, työtä, jonka me olemme tehneet, sitä jatketaan, työtä, jonka me otimme Tanskalta puheenjohtajavaltiona. Tämä on se rooli, joka meillä tämä on. Kaikki Euroopan hyväksi. Ja jos katsomme, mitä on tapahtunut vuosien mittaan, tämä on se, mitä on saavutettu. Kaikki, mitä Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen kärsivällisyydellä ja päättäväisyydellä, se on saavutettu. On ollut sellaisia tapauksia kenties, jossa on hiukan kiiruhdettu johonkin asioihin – tai noudatettu, tehty nopeasti, koska on ollut tarpeen tehdä niitä. Esimerkiksi tämä yhtenäinen valvontamekanismi, joka oli asia, johon, joka hoidettiin kuudessa kuukaudessa siksi, että se oli hyväksi Euroopalle, se oli olennaisen tärkeä ja yhteistyö, jota me olemme saaneet tuntea jäsenvaltioiden taholta, on sanotaan sen, että olemme saaneet hyvän tuloksen, jota kaikki piti viikolla hyvänä valtaisan pitkän neuvottelun jälkeen, ja uskon, että seuraava askel tulee olemaan yhtä menestyksekäs eh, nimenomaan ajattelen keskustelua Euroopan parlamentin kanssa. Siis se, mitä tästä voidaan oppia, on se, että me kaikki neuvottelemme ja puhumme toisillemme. Lissabonin sopimus, yhteispäätös ovat asia, jonka osalta olemme päässeet paljon eteenpäin. Ja jos katsotaan, mikä on Euroopan parlamentin vahvistettu rooli, niin se on nyt tämmössä selväksi. Kiitos. Thank you very much. Uh, no. Paljon kiitoksia. Nyt sosiaalidemokraattisesta ryhmästä Ferreira, olkaa hyvä. Yes, I'll, I'll speak in English because I think it's, it's easy. Puhun englantia ja uskon, että tämä on helpompaa. Haluaisin kiittää ministeriä kaikesta työstä, jota olette tehneet. Erityisesti olin mukana tässä kahden säädöksen paketissa, kuten tiedätte, ja haluaisin, kuten tässä herra Gose sanoi, toimia tällä tavoin. Kiittäisin teitä teidän kärsivällisyydestänne, teidän työstänne ja teidän henkilöstönne ponnistuksista, sillä olemme todellakin saaneet edistystä aikaan. Me toivoimme, että saisimme tämän asian päätökseen teidän puheenjohtajuuskautenne aikana. Mutta vaikka näin ei käynytkään, me melkeinpä ylsimme siihen vain loppusäätöä muutamia johdanto-osan kappaleita ja muita lausekkeita ja komission selkeä lausuma puuttuu. Et tarkoitus on saada ainakin vakuus siitä, että kysymykset liittyen siihen, kuinka me näiden eh, velkataakkojen, joita jäsenmaat ovat selkeänsä kasanneet, onko me niiden suhteen toimivia, eh, että me voisimme sitten asettaa tämän sivuun ja jotta meillä olisi mekanismeja, jotka auttaisivat jäsenmaita kompensoimaan ä, talouden taantumasyklejä. On tiettyjä elementtejä, jotka voisivat tukea kasvua euroalueella. Mutta jälleen kerran haluaisin kiittää teitä ja todeta, kuinka paljon edistystä on tapahtunut. Nyt kun olemme tämän puheenjohtajuuskauden loppumetreillä ja te olette ehkäpä vapaampi tekemään yhteenvetoja. Haluaisin nyt puuttua tähän ensimmäiseen asiaan, johon viittasitte puheenvuorossa. Tämä liittyy peruskysymykseen. Kuinka te Ecofinissa käsittelitte ei tätä rakennemuutosten tarvetta, mutta hyvin yksinkertaista asiaa, kun te suosittelette, mehän puhumme nyt ohjausjakson sisällä tapahtuvasta työstä. Tämä on uusi asia, te teette suosituksia maille. Ja jos maat eivät seuraa näitä suosituksia, ne joutuvat ongelmiin ja sanktioitakin on olemassa tällaiselle maille. Mikä on Ecofinissa tuolloin sisäinen reaktio, kun näette, että kaikki ennusteet, joita te teette, jotka liittyvät näihin suosituksiin, tuhoutuvat täysin. Jos ajatellaan lukuja, eetuksia lukuja. Kreikan osalta vuonna 2011 arvioitu kasvu Kreikan kohdalla oli 0,7 samana vuonna. Se päätyi miinus 6,9. Vuonna 2012 ennuste oli 0,1 ja lopputulos, tai lopputulos tulee olemaan miinus 6. Portugalin kohdalla, joka seurasi ohjelmaa, arvioitu vuoden 2011 kasvu oli 0,7, lopputulos oli miinus 1,7. Vuoden 12 kohdalla, siis tämän vuoden arvio oli plus 0,8 ja lopputulos todennäköisesti tulee olemaan miinus 3,3. Sitten euroalueen kohdalla meillä on kasvuennustus tälle vuodelle 0,5, siis plus 0,5, ja päädymme nyt miinus 0,4. Nyt jos tarkastelemme maita, jotka ovat seuranneet ohjelmaa, niin tässä taas palaan Kreikkaan ja maista, jotka ovat seuranneet näitä suosituksia. Suosituksia tulee seurata. Ellei näin tapahdu, saadaan sanktioita, mutta palaatteko te myöhemmin näiden suositusten laatuun neuvostossa? Siis minä en nyt tarkoita teitä henkilökohtaisesti tietenkään, mutta teidän kokemuksenne mukaan Ecofinissa. Onko tämä aihe, joka nostetaan esiin Ecofinissa? Katsotteko te toisiaan ja pohditte, miksei tämä toiminut vai sanotteko te, että kyllä se toimii, vaikka te teette jotakin ja niin odotatte tietynlaista tulosta ja sitten tulos on kolme tai neljä kertaa negatiivinen verrattuna siihen, kuin mitä oli oletettu. Tämä on hyvin tärkeä asia. Te ette voi vaatia kansalaisilta hyvin suuria uhrauksia. Jos tehdään uhrauksia, että saataisiin tulosaikaa ja tulosta ei koskaan synny, tämä on poliittisesti hyvin arkaluontoista. Ja tämän vuoksi tällaisessa tuttavallisessa piirissä, niin kuin tässä nyt on, haluaisin pyrkiä ymmärtämään, kuinka ECOFIN näkee nämä tulokset ja mikä ECOFINin pohdinta näiden syiden taustalla. Thank you for your question and a very straight one. Kiitokset äh, kysymyksestänne. Niin, olette kyllä oikeassa siinä kaikessa, mitä sanoitte. On oikeastaan kyllä hävettävää tehdä tällaisia suunnitelmia ja saada sitten tällaiset vastaukset, jotka ovat kaukana tavoitteista. Sitten toisaalta, jos pohdimme tätä, niin kyse on aika lailla epävakaasta tilanteesta, jota nyt elämme. Ja siitä syystä sekä komissio että neuvosto että jopa Euroopan parlamentti täytyy niiden kaikkien vastata asioihin nopeasti ja vakavasti, jotta voimme löytää vastaukset näihin kaikkiin kysymyksiin. Tämä on tosiaan kyllä aika noloa suorastaan, että tällaisia poikkeamia on lähestulkoon myönteisistä luvuista, joita odottelimme, ja päätyä sitten niin kielteisiin lopputuloksiin minun vähäinen kokemukseni puheenjohtajana Ecofinissa on opettanut minulle sen, että jos 27 ministeriä, talousasiaministeriä voi istua keskustelemassa näistä asioista yhdessä, niin olen varma siitä, että he myös löytävät vastauksen jossain vaiheessa. Virheitä on tietysti tehty niitä tämän koko prosessin aikana ja ne, mutta näitä vihreitä voidaan korjata kaikkien kansalaisten hyväksi. Meidän täytyy myöntää, että virhe on siis ylipäätään tehty ja että ennusteet esitettiin 0,5 prosentin kasvusta ja siitä sen sijaan saatiinkin sitten kahden tai, yhden tai kahden alijäämä, Mu- mutta tätä täytyy toki miettiä, se on aika huono juttu, mutta tämä on yksi niistä oppitunneista. Meidän pitää oppia virheistämme. Ja uskon Ecofinin näin varmasti kyllä tekevän. Got to wish you a very... Mm, unohdin toivottaa teille erittäin hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Toivon, että tämän tyyppinen ajattelutapa on valtavirtaa Ecofinissa ensi kaudella ja ensi vuonna, sillä Eurooppa tarvitsee sitä hyvin kipeästi. Muuten kaikki muuttuu ideologiseksi eikä loogiseksi. Ja minä uskon yhä objektiivisiin lukuihin ja taloustieteilijänä haluaisin luoda malleja ja elleivät nämä mallit sitten toimi, haluaisin korjata niitä ja säätää niitä. Jos ne eivät toimi eikä niitä korjata, niin niitä ei voida käyttää enää poliittisesti ratkaisuna. Kiitoksia. Uh, Kiitän myös teitä ja tahdon myös osoittaa hyvät joulun toivotukset uh, sinulle ja kaikille muille. Minun olisi erityisesti pitänyt kiittää näistä ystävällisistä ajatuksista puheenjohtajakautemme edistysaskelista kiitoksia niistä oikein paljon. Uh, thank you, minister, and I'd like to thank you. Kiitoksia ministeri ja haluaisin kiittää teitä tästä vastauksesta kysymykseen, joka oli erittäin virkistävän rehellinen. Uskon, että usein tämä on vaikeaan vaikea käyttää malleja, mutta ei ole mitään hyötyä siinä, että teeskennellä, että ne toimivat, elleivät ne toimi. Nyt Alde Mullasta Olle Schmidt. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minäkin liberaalidemokraattien ryhmän puolesta haluan kiittää kunnianhimoisesta puheenjohtajakaudesta viimeisestä kuudesta kuukaudesta. Uskoakseni kaikki joskus, joskus kokevat hiukan kuoppaisen alun, mutta viime kädessä kaikki sitten kuitenkin menee hyvin. Haluaisin kuitenkin aloittaa muutamalla ajatuksella, jotka liittyvät siihen, mitä ei ole tehty. Minä olen vastuussa tästä investointiohjelmadirektiivistä, mutta en, tämä oli pelkästään teidän syyden, mutta asiassa ei tapahtunut yhtään mitään, sekä kun sitä äänestettiin viime vuonna. Minusta voisi sanoa, että se on ehkä pienempi asia, mutta olisin eri mieltä. Me tarvitsemme enemmän investointeja Euroopassa, tarvitsemme järjestelmiä ja pitäisi vahvistaa enemmän yksityisiä investointeja. Ja toinen asia on sitten se, että olen oikeastaan sitä mieltä, että olitte väärässä Ecofinissa asiassa, joka liittyy sukupuolten väliseen tasapainoon EKPssä. Ehkä minä pitäisi käyttää sana, että tämä kaatuisi päälle, mutta se tulee kuitenkaan tapauksessa olemaan tietynlaisena vainoavana tekijänä silloin, kun puhutaan EKPn vastuullisuudesta. Tiedän, että asia ei ole teidän vastuullanne, mutta haluan kuitenkin korostaa sitä. Mutta minulla on sitten kolmas kysymys vielä. ESMn pääsihteeri Klaus Reikle on erässä haastattelusta todennut teidän tai tänään saksalaisessa lehdessä, että kriisi päättyy kahden kolmen vuoden kuluttua. Ja maat ovat 23 vuoden päässä taas raiteillaan. Onko hän liian optimistinen? Ja kun kuuntelen teitä, ehkä te ette ole näin optimistinen, mutta miten, miksi uskotte, että Klaus Regling on niin optimistinen? Sitten SSM. Me on maita, jotka ovat mukana, maita, jotka ovat puolittain mukana ja maita, jotka ovat ulkopuolella. Voisi sanoa, että tämä on jonkin hyvän alkua, näin me haluaisimme tulkita asiaa, mutta voisimme myös sanoa, että tämä on jokin pahan alkua, jonkin huonon alkua. Tämähän syventää jakolinjoja Euroopassa. Ehkä voisitte kommentoida todellista keskustelua Ekofinin sisällä. Jos tämä, nämä asiat, olivat, olivatko ne ylipäätään esillä keskustelussa? Koska minusta tämä ei ole pelkästään pankkiunioni. Tämä osoittaa, tämä merkitsee jotakin muuta myös Euroopassa. Sitten viimeinen kysymys koskee Latviaa. Oletteko keskustelleet äh, latvialaisten kanssa ja siitä, mitä mahdollisuuksia Latvialla olisi liittyä eurovyöhykkeeseen ensimmäinen tammikuuta 2014? Kiitos. sorry, I'm just clarifying for the... Anteeksi, haluaisin vain selventää ministerille, että te olette esittelijänä. mietinnössä, josta ensimmäisessä käsittelyssä, joka on ollut ensimmäisessä käsittelyssä, josta on parlamentissa äänestetty, mutta se ei vielä ole neuvostossa siirtynyt eteenpäin. I will start in the reverse order in which you uh, Aloitan nyt päinvastaisissa kysymyksissä, kun jossa esititte nämä kysymykset Latvia, kuten ainakin minun tietääkseni Ecofinin tasolla. Sen liittymisestä euroalueeseen ei ole keskusteltu. Siis toisin sanottuna siitä, liittyykö Latvia euroalueeseen, tietääkseni siitä ei ole keskusteltu ainakaan meidän puheenjohtajuuskautemme aikana. Tämä on hyvin yksinkertainen kysymys. Sitten tämä SSM-tilanne ja mukana olevat ja ulkona olevat maat. Todellakin tämä on kysymys, joka vaatii hyvin paljon tasapainotusta. SSM ei ole vain yhdelle puolelle eikä toiselle. Se ei ole vain niille, jotka ovat mukana tai niille, jotka ovat ulkona. Se on kaikille. Järjestelmän täytyy perustua ja se on ja on laajalti määritelty, että tämän yhteensä valvontamekanismin täytyy toimia kaikille. Kaikille, jotka haluavat, kaikille, jotka ovat euroalueen sisällä ja kaikille, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Uskon, että tasapaino tässä mekanismissa, josta on keskusteltu, tyydyttää yleisesti ottaa molemmat puolet. Tämän vuoksi erittäin pitkän keskustelun jälkeen sovittiin, että olisi mahdollista toimia näin, mutta paljon työtä on vielä tehtävänä. Komission teksti kattaa paljon alueita ja paljon niitä turvatoimia, jotka ovat tarpeen kaikille, mutta meidän tulee edelleen tehdä erittäin paljon töitä, jotta voisimme olla varmoja, että yksityiskohdat ovat mukana. Ja välillähän ongelmat piilevät yksityiskohdissa. Hyvää tahtoa osoittivat kaikki osapuolet ECOFIN kokouksissa ja uskon, että tällaisella samanlaisella hyvällä tahdolla, jos se jatkuu, kaikki asiat saadaan käsiteltyä eikä mitään ongelmia synny lopulta. Tyydyttävä ratkaisu saadaan aikaan. Sitten tämä vie minut tähän toiseen kysymykseen. Klaus Reklin, kuten kaikki tiedämme, on erittäin vakava mielinen henkilö ja pohdiskeleva hyvin pätevä henkilö ja kunnioitan hyvin paljon hänen optimismiaan, hän tietää paljon enemmän kuin monet meistä ja tämän vuoksi jaan hänen optimisminsa. Kaksi tai kolme vuotta vaaditaan ehkä siihen, että tähän elpymistilaan päästään. Tietenkin jakso, jonka me olemme nyt viimeisen kahden tai kolmen vuoden aikana ylittäneet, tulee todennäköisesti kansainvälisestikin säilymään historian kaikkein ongelmallisimpana yhtenä ongelmallisimmista jaksoista taloushistoriallisesti. Tähän liittyy monia äm, sosiaaliseen epätasapainoon liittyviä kysymyksiä ja on tarpeen tehdä näitä toimia, joista Klaus Reckling puhui, mutta lopulta uskon, että Lopulta tunnelin päässä kajastaa valo. Eurooppa on tehnyt luottavaisesti ja vakaasti töitä, jotta se voisi ratkaista kaikki ongelmat, joita tulee esiin. Ehkäpä jonakin päivänä jotkin musat ja muut alueet tulevat katsomaan Eurooppaan ja pohtimaan, mitä Eurooppa on tehnyt jotta nämä järjestelmän puutteet saadaan ratkaistua ja ne tulevat kopioimaan Eurooppaa. Eurooppa tulee olemaan edelläkävijä tässä asiassa ja Klaus Regling ehkäpä on tässä se henkilö, joka toimii ratkaisujen pioneerina. Ja hän ennusti tämän ongelmallisen jakson päättymisen myöskin. Referring to your sitten tämä ensimmäinen huomio liittyen sijoittajien suojeluun. Sijoittajien korvausjärjestelmät liittyvät näihin talletusten turvausjärjestelmiin. Ja ne liittyvät myöskin kriisinhallintaan, jota nyt tarkastellaan. Meidän täytyy saada aikaan edistystä aluksi kriisin hallinnassa ennen kuin voimme saada mitään edistystä aikaan näissä korvausjärjestelmissä. Yes. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia seuraavana listalla EPPn puolesta. Lori Kretzer. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Herra ministeri, jatkaen siitä, mitä te juuri totesitte ja mitä kollegat ovat jo kysyneet. Minä halusin esittää teille yhden erityisen kysymyksen, joka liittyy ohjelmiin talousten kunnostamiseksi. Tähän välilliset tai välittömästi sanoo, että mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä – siitä, miten nämä sopeuttamisohjelmat on toteutettu ja minkälaista menestystä niissä on saavutettu. Voinko kysyä, onko Ekefinissä keskusteltu siitä, tehdäänkö johtopäätöksiä, onko sellaisia johtopäätöksiä, joita voitaisiin soveltaa kenties muissa maissa, koska että myös Kypros on tullut tämän menettelyn piiriin. Onko kenties mahdollisuus, että tartutaan jo tehtyihin johtopäätöksiin. Ja sitten veropolitiikan harmonisointi. Onko Kypros puheenjohtajana valtiona käsitellyt tätä aihetta? Mehän voimme todeta, että toisaalta on välttämätöntä voimakkaammin harmonisoida verotusta. Toisaalta se kuitenkin on väline, jolla pyritään vauhdittamaan talouskasvua. Portugali juuri on pyrkinyt yrityksille luomaan suotuisamman veroasteen elvyttääkseen taloutta. Onko teillä tähän kommentteja? At ECFIN level, we do not discuss such details, especially with... Kofinin tasolla emme keskustele tällaisista yksityiskohdista, etenkin kun on kysymys tällaisista verotuksen kysymyksistä. Perustavanlaatuiset kysymyksistä, joista keskustellaan Ecofinin tasolla, ovat miten apua voidaan antaa ohjelmassa oleville maille. Ja Portugalin tapauksessa ohjelma toimitettiin jo jokin aikoja sitten. On tällaisia neljännesvuoden välein tapahtuvia tarkistuksia, jolloin katsotaan, miten menestystä on saavutettu, on tehty sopeutuksia, on tapahtunut höllentämistä, jos tarpeen on vaadittu tai pyydetty lisätoimia. Nämä kuitenkin ovat asioita, joita ensisijaisesti käsitellään Troikan tasolla. Ja ECOFIN vain hyväksyy ne. ECOFIN ei välttämättä ota aloitteita tällaisissa asioissa, jotka te mainitsitte, mainitsitte kuten esimerkiksi verotukseen liittyvät kysymykset. Tietysti Kyproksen tapauksessa Kyproshan edelleenkin on valmistelemassa sopimassa tällaisesta ohjelmasta ja siitä on vain, siitä on se sovittu vain yksi elementti puuttuu vielä. Se odottaa, sitä odotamme vielä yhtä kertomusta, jotta se saadaan päätökseen mutta tämän tyyppisiä asioita ei ole otettu esille ECOFINin tasolla. Uh, thank you very much. Uh, next. Paljon kiitoksia seuraavalta. Seuraavana Leonardo Dominici, sosiaalidemokraatit. Parlo italiano. Kiitokset. Niin, pääjohtaja ja hyvä puheenjohtaja, niin tässä nyt jo kuulimmekin ministerin puhuvan arviointi, luottoluokitus- ja arviointilaitoksista, ja Koses viittasikin tähän samaan kysymykseen jo. Tämä on harvinaislaatuisen merkittävä kysymys. Kyproksen kaudella sitä on paljon käsitelty ja vaikeuksia on ollut useampikin, mutta niiden yli on päästy. Mutta en nyt oikeastaan halua keskittyä sen enempää niihin, enkä sen enempää myöskään siihen sopimukseen, johon on päästy pitkien ja väsyttävien neuvottelujen lopputuloksena. Haluaisin pikaisesti keskittyä siihen, miten neuvosto omaa paikkaansa nyt on pelannut. Ja haluaisin esittää teille seuraavat kysymykset ja yhden ehdotuksenkin. Eli ehdotuksen nyt voisin esittää vaikka jo heti. Jos ajattelemme vaikkapa luottoluokituslaitosten laitoksista käytyä keskustelua Kyproksen kauden aikana. Voiko Kypros jättää seuraavalle puheenjohtajakaudelle kriittisen arvioinnin siitä, miten keskustelua oikeastaan käytiin ja mitä siinä oikeastaan tapahtui, erityisesti siitä, miten neuvostossa asiaa työstettiin. Avoimuuttahan ei nimittäin ollut juuri lainkaan. Kaikki, peit, kaikkia haluttiin vain peitellä. Ja sitten myös poliittinen tahto ja sen puuttuminen neuvostossa kantojen päättämiseksi yhdessä muiden toiveiden kanssa, kuten parlamentin kanssa, asiantuntijat ja diplomaatit ja hallitusten edustajat olivat tässä mukana, mutta oli valtavasti viestintäongelmia, varsinkin ulkoisia viestintäongelmia. Hyvä ministeri, kuuletteko te minua? varmasti. No hyvä. Nähtävästi kuulette. Niin, siis kuten sanoin, toiminnassa oli ongelmia. Erityisesti avoimuuden kannalta neuvosto, neuvoston toiminta oli aika lailla hämärän peitossa luottoluokituslaitoksissa ja minulla on tähän asiaan aika lailla radikaalikin kanta. Mielestäni nimittäin neuvosto on pääeste Euroopan yhdentymisen tiellä. Mutta en nyt halunnut sen enempää tästä asiasta puhua, koska halusin esittää kysymykset eh, varsinaisesta toiminnasta jos ajattelemme esimerkiksi ehdotusten sisältöä luottoluokituslaitoksista yhden aika lailla myönteisenkin keskustelun yhteydessä tapasin suurlähettiläs Cornelion ja me esitimme siellä saman kysymyksen kumpikin, miksi tästä kysymyksestä eli luottoluokituslaitos kysymyksestä on ollut niin vaikea tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa vaikka nämä jäsenvaltiot niin hyvin usein ovat hyvinkin äänekkäästi ja painokkaasti arvostelleet näitä luottoluokituslaitoksia, kun sitten olisi kuitenkin pitänyt ryhtyä tekemään selkeitä päätöksiä luottoluokituslaitoksista, niin yhtäkkiä hallitukset jarruttivat kovastikin, eivätkä halunneetkaan tehdä juuri mitään. Eli oli todellisia ongelmia saada neuvotteluja rullattua eteenpäin. Ja tämä, tämän kokemuksen viisastamana haluaisin kysyä Kyprokselta, voisitteko te kenties jättää jonkunlaisen perinnön niille, jotka teidän jälkeenne tulevat asiasta keskustelemaan, jotta voitaisiin näitä työtapoja menettelyssä vähän parantaa? Ja erityisesti muistaa se työ, miten on luottoluokituslaitoksia käsitelty. Kiitoksia. Um, <clears throat> I know the, um... Tunnen näkökulmani erityisesti teidän henkilökohtaisen mielipiteenne liittyen neuvoston rooliin. Mutta luonnollisesti tehän tiedätte, että Puheenjohtajamaa saa jäsenvaltiolta mandaattinsa ja diplomaatit saavat omilta hallituksiltaan ohjeensa ja tämän vuoksi puheenjohtajavaltio on vain jäsenmaita koordinoimassa. Jos kysymys joka tuli esiin tietynlaista demokraattisesta legitiimiydestä tässä päätöksentekojärjestelmässä. Otetaan esiin. Te voitte olla varma siitä, että on välttämätöntä, että demokraattinen legitiimiys on vahva. Joulukuussa Eurooppa-neuvosto sopi, että jäsenmaat tulevat ottamaan oikealla tavalla kansalliset parlamenttinsa mukaan, kun finanssi- ja talouspolitiikan syvempää integraatiota tehdään. Ja myöskin artiklan 13 mukaisesti vakaussopimuksen artiklan 13 mukaisesti ja lisäpöytäkirjan yksi mukaisesti kansallisten parlamenttien Euroopan parlamenttien mukaan tuomista vahvistetaan ja tämän vuoksi Euroopan parlamentilla ja kansallisilla parlamenteilla on tehtävänä määritellä, kuinka he haluavat organisoida kommunikaatiota välillään, että he voisivat keskustella EMUun liittyvistä asioista. Tämä tarkoittaa sitä, että kyllä kommunikaatioprosessiin liittyy vielä paljon työtä, jota on tehtävänä, jotta voisimme saavuttaa todella hyvin demokraattisen, demokraattisen legitiim, valmiuden kannalta vahvan lähestymistavan, mutta kiitän tästä kysymyksestä. Kiitoksia ilmeisesti. Muita EPPn puheenvuoropyyntöjä ei ole tällä hetkellä. Tämän vuoksi Ani Podimata, SND, olkaa hyvä. Uh, Kiitos Sharon. Niin, voitte vastata kyllä englanniksi, mutta aika harvoin on neuvostossa kreikan kielistä johtajuutta, joten kreikaksi nyt kysyn teiltä seuraavat asiat. Niin kiitokset äh, vain onnitteluista ja hyvistä joulun toivotuksista niin kiitos kun tulitte tänne parlamenttiin kertomaan tästä hyvin tärkeästä asiakokonaisuudesta, jota meidän valiokuntamme on vienyt eteenpäin ja menestysaskelista myös. Kiitän esittelijänä juuri näistä rahoitustransaktiokysymyksistä. Kypros on tehnyt kovasti työtä välittäjänä asian edistämiseksi transaktioverosta. Nyt vielä kysyisin samasta asiasta kuin tuo Rodi Kratsa, koska tosiaankin veropolitiikka voisi toimia katalysaattorina näissä ongelmissa ja myös talouden tervehdyttämisessä. Minä tahtoisin nyt kysyä teiltä sitä, että oletteko te oikeastaan samaa mieltä kuin minäkin? Voimmeko siirtyä yhteiseen kehykseen, yhteiseen puitteistoon? Olemmeko jo riittävän pitkällä näin siis koko unionin yhtenäistämistä vietäisiin myös vero, kysymyksissä eteenpäin yhdessä. Ja miten voidaan sitten veropetoksia karttaa? Tätä haluaisin teiltä kysyä. Thank you to begin with. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista puheenjohtajuuskauteemme ja työhömme liittyen minun niin, no, täytyy sanoa, että kyllä pienenä maana Kypros otti vastaan tämän taakan tietyn varauksen. Pystymmekö me tekemään tämän kaiken, mutta yksi asia, jonka me olemme oppineet tässä prosessissa on se, että kun keskittyy asiaan ja jos uskoo Euroopan ajatukseen ja kun saa paljon tukea jäsenmailta, mehän saamme paljon tukea muilta jäsenmailta, me voimme saavuttaa paljon, ehkäpä yhtä paljon kuin mikä tahansa muu jäsenmaa. Ja näinä kuutena kuukautena me olemme oppineet tämän. Kiitoksia teidän ystävällisistä sanoistanne tähän liittyen. Haluaisin myöskin sanoa jotakin, mitä minulle tuli mieleen edustaja Gosesin kysymyksestä. Yksi asia, jonka me olemme oppineet tämän kuuden kuukauden aikana, on se, että tämä lähensi kansalaisia Eurooppaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Jos me haluamme olla eurooppalaisia, meidän täytyy olla yhteinen perusta. Meidän täytyy uskoa yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin. Ja uskon, että tämä kuusi kuukautta puheenjohtajan maana antoi meille juuri tämän yhteisiä arvoja. Ja se sai kaikki ymmärtämään sen, mitä meillä on yhteistä. Tämä kuuden kuukauden sitoumus riitti meille, jotta ymmärtäisimme ja uskoimme, uskoisimme näihin arvoihin ja jotta ne inspiroisivat meitä enemmän kuin koskaan ennen. Tämä viekin minut omiin uusiin arvoihin, yhteisiin arvoihin ja yhteiseen lähestymistapaan. Lähestymistapa liittyen verotukseen on jotakin, mitä ei voida tehdä eristyksissä – yhteis, yhteiseen verotasoon verrattuna. Epäsuora verotus on jo harmonisoitu. Yksimielisyys, kuten tiedätte, on tarpeen verokysymyksissä, jos me haluamme muuttaa mitään. Mutta yhteinen pohja, kyllä, sitä tulee tarkastella maiden ja talouden kontekstissa, sillä Meillä ei ole vain yhtä asiaa, joka määrittelee kasvun ja talouden maassa. Verotus on vain yksi vaikuttava tekijä, mutta meidän tulisi harmonisoida tilannetta mahdollisimman paljon. Tämä on jotakin, mitä me olemme pyrkineet tekemään vuosien ajan. Paljon työtä on tehtävänä. Tulemme tekemään vielä paljon enemmän, mutta meidän täytyisi aina muistaa jokaisen maan erityistilanne. Näin me olemme tehneet muissakin tapauksissa. Yhteinen lähestymistapa on omaksuttu, jos me tarkastelemme tätä yhteistä valvontamekanismia, josta päätettiin viime viikolla, siitä päätettiin tarkastellen kaikkien intressejä, olipa maa sitten mukana tai ei. Uskon, että tarvitsemme vielä paljon enemmän työtä ennen kuin yhteiset periaatteet verotuksenkin alalla saadaan aikaan. Yes, and... Kiitoksia. Antulen SND-ryhmästä. No, muchas gracias. Yo no he podido... Kiitokset. Niin, en tässä nyt kuullut kaikkea, koska olin kalastusvaliokunnassa esittelemässä omaa mietintöäni. Niin olen siinä esittelijänä, mutta tahtoisin kiittää yhteistyöstä. Tämä tässä Kyproksen kauden aikana uudistuksesta. Irlannin puheenjohtajakausi varmasti jatkaa tätä työtä vielä eteenpäin. Varmasti välitätte Irlannille riittävät tiedot asian käsittelystä, jotta voidaan välttää vastaavat virheet kuin nyt tähän mennessä on havaittu viime vuosien aikana. Thank you for the comment. Kiitos kommentista. Minä välitän varmasti viestinne uudelle puheenjohtajavaltiolle Irlannille. Olen huomannut, miten tärkeänä pidätte asiaa, ja minusta se on aivan oikein. Um, that's the end of the people on the list. Tässä pääsimme puheenvuoropyyntöjen puhujalistan loppuun. Haluaako kukaan käyttää listan ulkopuolelta puheenvuoroa? Elisa, olko hyvä. Given that the opportunity is there, yes. Kun otan huomioon, oh. um, otan huomioon mahdollisuudet, kyllä. Minulla on muutamia SSM liittyviä yksityiskohtaisia kysymyksiä. En ole varma, pystyttekö te vastaamaan näihin kysymyksiin, mutta me olemme pyrkineet ymmärtämään, kuinka tämä oikeastaan tarkalleen ottaen toimii. Meillä on EVM pääsy ja pankkien uudelleen pääomittamiseen. Se tehdään sitä voidaan tehdä, kun pankit ovat yhden valvontaviranomaisen alaisena, mutta nyt meillä on sellaisia pankkeja, jotka ovat suoraan EKPn valvonnan alaisena ja sitten toisia pankkeja, jotka ovat kansallisten valvontaviranomaisten valvonnan alaisena. Kun tämä suora valvonta tehdään, kun kansallisviranomaiset tekevät sitä, voivatko nämä pankit olla samojen toimien kohtana kuin ne pankit, joita EKP suoraan valvoo, vai onko tässä jonkinlainen erottelu eri pankkien välillä? Ymmärsitkö tämän, tämän kysymyksen täysin? Can you come back on the question of... Voisitteko palata tähän kysymykseen? Tarkoittako, puhutteko kriteereistä? Now you have banks that have a system... Meillä on nyt pankkeja, jotka ovat systeemisesti tärkeitä ja ne ovat suoraan EKPn valvonnassa. Siis systeemisesti tärkeitä pankkeja, joilla on tietyt kriteerit, jotka on määritelty ja ne ovat suoraan EKPn valvonnan alla. Niitä on ehkä noin 130 tai jotain. The ECB. Niin, haluan selvittää nyt sen EKPllä ei ole suoraa minkäänlaista minkään pankin valvonnan oikeutta. Me puhumme vaan siitä, ehdotetaanko tällaista, siis mistä me nyt puhumme, on järjestelmä, joka tulee käyttöön vuonna 2014. Ei siis nyt. Niin, no, mutta jos muutamme aikamuotoa, siis kysymyshän ei ollut tämä. Ne, onko oletettavissa, että pankit, jotka tulevat olemaan tämän suoran valvonnan alaisina, ja sitten ne, jotka ovat kansallisen valvonnan alaisina, ovat samalla linjalla ja voivat saada samoin ehdon suoraa uudelleen pääomittamista ähm, EVMstä, vai onko niille eri ehtoja? Of course, I believe that you... Uskon, että nyt olette pari askelta siitä jäljessä, mistä me olemme puhuneet. Haluan selittää jotakin. EKPllä tulee olemaan oikeus valvoa mitä tahansa pankkia, jota se haluaa. On kriteeriä, joista lähdetään liikkeelle siitä, mitä pankkia valvotaan. Ja nämä pankit ensisijaisesti tulevat olemaan suurempia pankkeja, koska kriteerit ovat sellaisia, kuten on todettu, jotta EKP voi ottaa sellaisen määrän pankkeja valvontaansa kuin se, mihin se mahdollisesti pystyy. Tämä on valtaisa toimi, eikä käytännössä voida ryhtyä valvomaan 6000 pankkia. Tällä hetkellä numeroa tai määrää rajoitetaan, joita voitaisiin valvoa. Mutta mitä tulee tähän suoraan pääomittamiseen? Se on asia, josta on keskusteltava riippuen olosuhteista, jotka ovat olemassa tietyn tapauksen osalta, jossa tovita, sovitaan tiettynä hetkenä, ei ole olemassa minkäänlaista sitoumusta. Mutta päätös tänä hetkenä, tänä hetkenä on se, että ovi jää auki poikkeustapauksille, joita voidaan pohtia jopa ennen vuoden 2014 yhtenäisen valvontamekanismin käynnistymistä. Meidän on näytettävä erityisiä tapauksia, niiden täytyy olla sellaisia, että ne voidaan hyväksyä. Right. Okay, I think uh, it may well be up. Me joudumme ehkä auttamaan trilogeissa asian selventämistä, nehän alkavat huomenna. Mutta kaikki on tässä SSM-kysymyksenä, ja siis EKPllä on oikeus väliintuloon. E, jos pankki on vaikeuksissa, ne voivat puuttua asiaan. Hyvä. Kiitoksia hyvin paljon, herra ministeri. Täytyy sanoa, että te olette painoarvoanne kasvattanut aluksi, kun ensimmäisen kerran tulin teitä tapaamaan Kyprokselle, te olitte ottaneet vastaan tämän roolin koska teillä oli teknistä asiantuntemusta taustaa, ei niinkään poliittisen roolin vuoksi te sanotte, että kotimaisista syistä te haluaisitte auttaa ja tämän jälkeen te opitte puheenjohtajuuskaudesta ja tämä oli valtava lisätaakka sen lisäksi, johon te uskoitte aivan alkumetreillä sitoutuneenne. Haluaisin kiittää teitä ja kiitoksia tästä hyvin virkistävästä rehellisyydestä, kun vastaatte kysymyksiin. Tämä osoittaa sen, että välillä kun turvaudutaan tekniseen asiantuntemuuteen, se on oikea tapa toimia. Haluaisin toivottaa teille nyt hiukan lepoa ja onnitella näistä asioista, jotka on saatettu päätökseen, erityisesti SS-maratonista ja kiitoksia, että olette täällä ollut tänään vieraana. Hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta ja sitten huominen kokous on kaksi kuukaksi salissa eikä täällä ja alkaa kello yhdeksän. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Päätämme kokouksen tältä päivältä.